Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Voimme jatkaa kokoustamme. Punkt 9 unserer Tagesordnung. Esityslistalla seuraavana kohta 9. Aiheena on tupakkatuotteilla käytävä kauppa. ja maailman terveys järjestön sopimus. Erityisesti miten nämä liittyvät Euroopan unionin työsarkaan, nämä säännöt. Annan heti esittelijä Seinfeldille puheenvuoron, olkaa hyvä. Dzień dobry, dziękuję bardzo panie e, przewodniczący. Kiitos ja hyvää huomenta kaikille. Kiitos puheenjohtaja. Kuten tiedätte, me puhumme siitä, että hyväksytään tämä pöytäkirja, jolla poistetaan laittomien tupakkatuotteiden kauppa. Ja tämä kuuluu maailman terveysjärjestön tupakan torjuntaa koskevaan puitesopimukseen. Siinä siis kutakuinkin tämä pöytäkirjan otsikko. Mutta mistä tässä on kyse? No meidän pitäisi antaa suostumuksemme parlamenttina sille, että saadaan päätökseen ja hyväksytään tämä pöytäkirja. Miksi? No, toiminta, josta tästä puhutaan ja se, jota pyritään poistamaan Euroopan unionissa ja globaalisti on laitonta toimintaa, rikollisuutta. Kyse on siis siitä, että laittomasti valmistetaan, ostetaan markkinoille, jaetaan ja käydään kauppaa tupakkatuotteiden kanssa muun muassa, ja tähän kuuluu muassa salakuljetusta, tupakan ja tupakkatuotteiden salakuljettamista. Tämä on laitonta toimintaa, rikollisuutta. Sen lisäksi on myös hyvin tärkeää, että muistetaan, että tämä vaarantaa kansalaisten terveyden ja elämän ja tämän seurauksena tämä johtaa budjetti tappioihin, taloudellisiin tappioihin. Eikä pidä myöskään unohtaa sitä, että jos siirretään tällaista toimintaa, joka on siis laitonta toimintaa, heikentää myös äh, EUn mainetta, e valtioiden mainetta mitä tulee taloudellisiin tappioihin, arvioi tulevan noin 10 miljardia euroa vuosittain oleviksi, mutta ei pidä myöskään unohtaa muita epäsuoria menetyksiä, jotka johtuvat siitä, että meidän pitää kohdella ihmisiä, tai siis hoitaa ihmisiä, jotka sairastuvat ja jotka ovat tupakkariippuvaisia. Ja tässä on myös paljon sairauksia, jotka ovat seurasta siitä, että käytetään tupa, poltetaan tupakkaa, tupakkatuotteita. Jos haluamme nyt menestyä, ja saada tämän toiminnan päätökseen, jolla pyritään siis poistamaan tämä aiton kauppa. Meidän pitää hyväksyä lisäpöytäkirjan, mutta jotta se olisi sitova, tarvitaan ainakin 40 osapuolta mukaan tähän pöytäkirjaan. Nyt on vasta muutama. Vain 15 jäsenvaltiota on liittynyt tähän asti onneksi suuria maita, kuten Ranska, Espanja, Portugali, Itävalta ja Latvia, niiden joukossa. Mutta kun saavutetaan tämä luku 40, niin pöytäkirja viiden vuoden sisällä tulisi johtamaan siihen, että hyväksytään nämä toimenpiteet, joita pyydän ottamaan käyttöön. Ja mikä on tavoite? Haluamme maailmanlaajuisen jäljitysjärjestelmän, seurantajärjestelmän, kun otetaan koko tupakkaan ja tupakkatuotteiden toimitusketjua. Ja tämä liittyy myös välineistön käsittelyyn. Eli kun puhutaan näistä toimitusketjuista, pitää pohtia myös lisensointia, rekisteröintiä, tietojen säilyttämistä ja kaikkia näitä sääntöjä, jotka liittyvät kauppaan, transitiin ja kansainväliseen kauppaan myös. Sen pitemmittä puhetta no vaikuttaa siltä, että pöytäkirja ei ole kiistanalainen. Suosittelen, että annamme suostumuksemme Euroopan parlamenttina sille, että se hyväksytään. Kiitos. David Martin. Kiitos, David Martin. Thank you, Chair, and thanks to Mr. Seinfeld. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän eh, Sanfeldia. Haluaisin pahoitella Sergio Gutierrezin puolesta. Hän on vaariesittelijänä, mutta hän on esittelemässä parhaillaan IMKossa toista mietintöä tällä hetkellä. Olemme tyytyväisiä tästä aloitteesta samasta syystä kuin lausunnon Ken tupakkatuotteiden kauppa ja savukkeiden salakuljetus EU-hun on todella rikollista toimintaa. Se tuo valtavia tulomenetyksiä EUn jäsenvaltioille ja terveysongelmia myös, mutta haluaisin vielä lisätä esittelijän mainitsemiin seikkoihin sen, että on näyttöä siitä, että tällä rahoitetaan muuta rikollista toimintaa, jossakin tapauksessa jopa terrorismia, joten tämä on erittäin vakava asia. Suurin osa tai luultavasti kaikki Nämä tuotteet ovat EUn ulkopuolelta ja siksi tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä, jotta voimme asian vastata. Pöytäkirja tarjoaa siihen kansainvälisen yhteistyön puitteet. Edelleen esittelijä sanoi, että pöytäkirjassa pyritään äh, siihen, että tupakkaan tarjontaketju ja, ja valmistamisvälineet ovat turvallisia ja varmistetaan globaali jäljitysjärjestelmä ja varmistetaan nämä luvat ja vaatimusten seuranta ja nettikauppa ja tulleton kauppa ja kansainväliset eh, transitliikkeet valvotaan paremmin ja tietenkin tässä on myös eh, tuotteiden eh, tuhoamista koskevia säännöksiä ratifioinnista. Niin pieni kritiikki, josta esittelijä puhui, että tämä vaikuttaa olevan aika aika kaukana vielä tavoitteesta EUn e prosesseja haukutaan hitaaksi, mutta tämä on vielä hitaampaa. Kuitenkin tämä on kiireinen asia, meidän pitäisi hoitaa asia paljon nopeammin, mutta toki tuemme esittelijän ehdotta ratifiointia. Kiitos oikein paljon, Emma. Niin, minäkin pidän hyvänä ehdotuksena, että hyväksytään tämä lisäpöytäkirja. Tämä on globaali vastaus globaaliin ongelmaan mielestäni. Kuusi miljoonaa ihmistä kuolee tupakkaan takia. Kahdeksan miljoonaa tämä nousee vuonna 2030 ja nettikauppaan tulee lisää tuotteet, jotka eivät ole yhtä vaarallisia, mutta laittomat tuotteet, joita ei ole säädelty, ovat edelleen suuri terveysuhka ihmisille. Siksi toivon, että voimme huolehtia siitä, että EU on ihan etunenässä tukemassa tätä lisäpöytäkirjaa, jotta saadaan nämä 40 osapuolta mukaan, jotta tämä olisi kestävä vaihtoehto tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tämä ongelma on ratkaistava, mutta ei ainoastaan täällä Euroopassa, vaan totta kai on selitettävä tämä asia myös muualla maailmassa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Alden nimissä, olkaa hyvä. Thanks, Herr Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Dita Salkova ei päässyt paikalle tähän kokoukseen tänään, joten hän pyysi minua puhumaan alderyhmän puolesta ryhmät tukee pöytäkirjan päätelmiä, sitä, että poistetaan tämä laiton tupakkatuotteiden kauppa ja salkoitus Savukkeiden ja muun tupakkatuotteiden salkoittaminen EU-hun ja sen rajoilla on vakavaa rikollisuutta. Se aiheuttaa vakavia seuraamuksia kansanterveydelle sen lisäksi. Se johtaa järjestäneen rikollisuuden tukemiseen taloudellisesti ja sitten se aiheuttaa suuria tappioita EU- ja johon meillä ei ole varaa enemmistö tupakkatuotteista laitomista niistä tulee EUn ulkopuolelta. Tämän takia pitää vahvistaa kansallista yhteistyötä, joka keskittyy siihen, että on sekä lainsäädäntöprosessit ja parempaa lain täytäntöpanoa. Liberaaliryhmä uskoo, että tärkein väline tämän kaupan torjumiseen ja veron välttelyyn pitäisi olla se, että parannetaan monenvälistä yhteistyötä. Muun muassa HUS, puitesopimus, tai siis WHO on puitesopimus. Meidän pitää puuttua tähän ongelmaan vakavasti. Tässä on paljon panoksena. Sen takia tuomme mielellämme sitten, että pannaan täytäntöön nopeasti tämä pöytäkirja. Kiitos. Dankeschön für die Frau Kiitos, kun nimissä edustaa Minör. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Puheenjohtaja, me kovasti puolellamme Sanfordin ehdotusta. Se on todella tärkeää. Petokset hankaloittavat tupakan vastaisia toimia ja tällaiset edullisemmat kupiot kiinnostavat lähinnä nuoria ja alhaisempia tuloluokkia. Näin syntyy kuitenkin enemmän terveyshaittoja. Salakuljetus on myöskin rahoittamassa kansainvälistä rikollisuutta ja jäsenvaltiot menettävät laittoman kaupan, tupakkakaupan, savukekaupan kautta paljon verotuloja. Meidän on ajettava kansanterveyttä ja estettävä rikokset, siksi me tuemme kovasti tämän lisäpöytäkirjan hyväksymistä. Kiitos. Kiitos, edustaja Buchner. Vielen dank. Kiitos paljon. Ryhmäni ja minä kovasti tuemme tätä pöytäkirjaa, jotta voidaan estää laiton tupakkatuotteiden kauppa. Viikko sitten täysistunnossa suurella enemmistöllä – äänestimme Philip Morris-sopimuksen uudistamista vastaan, ja tämä oli selkeä viesti komissiolle, ettei näitä neuvotteluita saa lähteä uudestaan ajamaan. Ja se liittyy selkeästi se asia tähän. Pöytäkirjan maailman terveysjärjestö osoittaa jo puitesopimuksessaan, joka koskee tupakkatuotteita, että sopimukset tupakkateollisuuden kanssa, kuten Philip Morrisin kanssa – ovat ristiriidassa sopimuksen kanssa ja estää sen, että vähennetään tupakan käyttöä. Siksi voimme tukea ykkösprioriteettina tämän lisäpöytäkirjan hyväksymistä. Kiitos. Nyt voimme kuulla komissiota, koska annan komissiolle puheenvuoron. Minulla ei ole tällä teidän nimeänne. Onko täällä joku vastuullinen henkilö paikalla? Um, the name is Michael Linden from Olaf. Uh, just generally. Michael Linden Olafista yleisesti ottaen. Kiitos kovasti tuestanne. Tämä on hyvin tärkeä aloite. Panemme merkille se, mitä viimeinen puhuja sanoi Philip Morrisista, mutta tiedämme, että hyväksyitte päätöslauselman siitä ja tuotte saman yksityiskohtaisen vastauksen komissiolta tuohon erikseen. Kiitoksia kovasti extreme short. No, tuo oli ihan äärimmäisen lyhyt puheenvuoro. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näyttäisi olevan, joten annan esittelijälle puheenvuoron. Panie Przewodniczący, bardzo się cieszę, że... Kiitoksia. Olen oikein iloinen siitä, että olemme niin yksimielisiä mutta eihän se ole mikään yllätys. Kyseessä on yleinen puoluerajat ylittävä ongelma. Meillä on täällä yhtenäinen rintama ja toivon, että se johtaa siihen, että päätäkirja hyväksytään ja ratifioidaan. Kiitoksia. Kiitos. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 7. päivä huhtikuuta. Seuraavassa valiokuntakokouksessa 20. 21. huhtikuuta äänestetään. Tuosta luonnoksesta kiitos. Kohdassa 10 seuraavana puhutaan Kolumbian ja Perun kauppasopimuksesta. Siitä keskustellaan nyt, koska Kroatiasta on tullut Euroopan unionin jäsen. Eli tässä on tehtävä muutos. Pysyvä edustaja esittelijämme on edustaja Fisas, joka saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, meillä on tämä Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden yhteyttä ja toisaalta Kolumbian verovälinen kauppasopimus, joka allekirjoitettiin 26. kesäkuuta 2012, kuten tiedätte sitä, on sovellettu Euroopan unionin ja Perun välillä ensimmäinen maaliskuuta 2013 lähtien ja Euroopan unionin ja Perun välillä ensimmäinen elokuuta 2013 lähtien. Euroopan parlamentti hyväksyi tämän sopimuksen 11. joulukuuta 2012. Kyseisessä kauppasopimuksessa on mahdollisuus sille, että Andin yhteisön muut maat voivat liittyä sopimukseen. Euroopan unioni ja Ecuador näin ollen saivat valmiiksi neuvottelut, jotka koskevat Ecuadorin liittymistä 17. heinäkuuta 2014. Toivomme, että kaikki vaiheet saadaan valmiiksi, niin Euroopan parlamentti voisi antaa sopimukselle hyväksyntänsä tämän vuoden lopussa. Haluaisin muistuttaa siitä, että Euroopan unioni on Andien yhteisen toiseksi tärkein kauppakumppani ja yksi tärkeimmistä sijoittajista alueella. Vain kaksi viikkoa sitten meillä oli valvontaryhmän kokous Andien yhteisen osalta ja siellä analysoimme tätä toista vuosittaista kertomusta kauppasopimuksen täytäntöönpanosta Kolumbian ja Peron ja Euroopan unionin välillä – on vaikea vetää johtopäätöksiä joiltakin alueilta, koska esimerkiksi palvelukauppaa ja investointivirtoja koskevat tiedot eivät vielä ole käytettävissä tai vain osittain käytettävissä, niin tässäkin tilanteessa komissio toteaa, että kaksi vuotta voimatulon jälkeen täytäntöönpano menettely on edelleen käynnissä ja, ja sopimus kaiken kaikkiaan toimii hyvin ja se on kaikkien osapuolten hyöty vapautettu kauppa sopimuksen mukaisesti on tuonut myönteisiä vaikutuksia. ja Sopimuksen täytäntöpano onnistuu vapautettujen tuotteiden kauppa, kun kyseessä on perustaja Kolumbiasta tulevat tuotteet, niiden tuonti on lisääntynyt joissakin tapauksissa merkittävällä tavalla. Ja vienti Peruun ja Kolumbiaan on myös lisääntynyt Euroopan unionista sinne päin. Kroatian osallistuminen kauppasopimukseen on luonnollinen seuraus siitä, että Kroatia on liittynyt Euroopan unioniin. Komission ja neuvoston on vain tehtävä riittävät ja tarpeelliset oikeudelliset toimet, jotta tämä on mahdollista. Ottaen huomioon, mitä aikaisemmin sanoin, haluaisin suositella, että parlamentti hyväksyisi Kroatian mukaan tulon tähän kauppasopimukseen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Kolumbian ja Perun kanssa. Ecuadorin osalta se sujuu sitten automaattisesti, sitten ei enää tarvitakaan mitään erityissopimusta sitä varten. Tässä kaikki minun mielestäni tämä on nyt tällainen muodollinen juttu. Sitä myös kiitokset edustaja Fesas Varjo esitteli acd ryhmän nimissä. Olen minä ja voin täysin tukea. Olemme aivan samalla linjalla. Esärästä ei ole ketään, entä Aldesta? Oh, herr... Bitte. Olkaa hyvä. I have a text of um, Jan Saradil. Dear Mr. Rapporteur, dear colleagues, dear... Arvon esittelijä, kollegat, mä samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että Ruotian osallistuminen tähän kauppasopimukseen on luonnollinen seuraamus siitä, että se on liittynyt EUn jäseneksi. Tämä on oikeudellinen, menettelyllinen ja tekninen kysymys. Euroopan parlamentin pitäisi antaa suostumuksensa tälle lisäpöytäkirjalle. Tässä yhdessä olemme huolissamme laimasta yhdestä, joka liittyy sinne, että hyväksytään Ecuadorin sopimus tähän perusopimukseen. Ymmärtääksemme Tämä hyväksytään vasta marraskuussa tai joulukuussa tänä vuonna tämän sopimuksessa. Tässä on riskinä, että on 3-4 kuukauden kuilu, jonka aikana e- Kolumbian nämä etuusjärjestelyt umpeutuvat vuoden loppuun mennessä. Vapaakauppasopimus väliaikaisestikaan ei tule olemaan silloin voimassa. Haluaisin esittää komissiolle vastaamaan, mitä tapahtuu tuona aikana ja mitä vaihtoehtoja on mitä voidaan tehdä, jotta voidaan kiihdyttää sitä, että ratifiointiprosessia menee nopeammin. Sollte die Kommission schon aufschreiben? Komissio voi varmasti ihan pian vastata. Entä Alden edustaja? Ei taidella kelta. Kenttään täällä sitten Helmut. Kiitos Bernd. Minäkin olisin keskeisesti edustaja Fisasin kanssa samaa mieltä näin asian samoin, mutta haluaisin kiinnittää huomioon siihen yhteyteen, että todella oletan, että jos Kroatiasta nyt tulee sopimusosapuoli, niin Kroatian on vastuullisena jäsenvaltiona tehtävä kaikkensa, jotta Ecuadorin sopimus saadaan ratifioitua mahdollisimman pian niin, ettei tällaista aukkoa sinne synny. Kyllä kai tässä on vastuuta sekä Kroatialla että muilla jäsenvaltioilla. Samalla haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että mitä tulee tähän Perun ja Kolumbian tiekarttaan. Myöskin tämä tekninen askel otetaan tarkkaan tarkasteluun. Katsotaan, mitä on saatu aikaiseksi. Ajatellen myös Euroopan parlamentin kantaa kun parlamentti takantaa Andien sopimukseen. Eli poliittista painetta, jotta voidaan tukea kansalaisia molemmin puolin. Kiitos. Kiitos. Meillä on tänään vielä kuulemistilaisuus ja te molemmathan lähdette Kolumbian, Perun ja Ecuadoriin myös, joten seuraamme tätä kysymystä varmasti läheisesti. Vihreän ryhmästä, vihreiden ryhmästä ei taida olla täällä Ketään EFDDstä ei myöskään, eikä kukaan muukaan ole pyytänyt puheenvuoron, joten herra Jörgensen saa puheenvuoron. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Yeah? Okay, sorry. Thank you very much. Um, well, just, just a short point in relation... Niin aivan lyhyesti vaan tästä Kroatian pöytäkirjasta. Olemme tyytyväisiä siitä, että asia on nyt parlamentin käsittelyssä. Tämä on pikemminkin oikeudellinen tekninen asia, aivan kuten edustaja Fissos sanoi. Tällainen hallinnollinen toimi. Meidän ei ole kuitenkaan ole aina helppo saada latinalaisen Amerikan kumppaneita näkemään sitä tältä kannalta, vaan he pitävät sitä ikään kuin uutena neuvottelua, niin siksi siinä kuluu aikaa. Olemme tyytyväisiä siitä, että Kroatia on nyt täällä parlamentissa. Toivomme, että Meksiko tulee pian mukaan ja myös Chile ja jos onnea on, niin ehkä myös Keski-Amerikkaa jossain vaiheessa. Ecuadorin osalta olemme erittäin tyytyväisiä, että sen kanssa on päästy eteenpäin. Olemme myös huolissamme, koska on vaarana, että nyt tämä pöytäkirjan olla lykkään. Pyrimme tekemään työtä niin, että saamme kaikki menettelyt valmiiksi Euroopan unionissa ennen vuoden loppua. Olemme tehneet sen eteen työtä komissiossa ja olemme nopeuttaneet menettelyjä. Hyvin pian hyväksymme ehdotuksen sopimuksen allekirjoittamiseksi ja lähetämme sen neuvostolle ja parlamentille toivomme, että neuvostokin pystyy nopeuttamaan menettelyjä. Tämä on vain toivomukseni, se ei ole meidän vallassamme todella. Toivon, että näin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa parlamentti saisi menettelynsä valmiiksi samoin kuin neuvosto. Kiitos. Kuten yleensäkin tupa olemaan, parlamentti on nopea ja joustava. Neuvoston menettelyt usein vaativat vähän enemmän aikaa. Toivotaan, että tämä asia saadaan nyt hoidettua ilman siirtymäkauden ongelmia. Edustaja Fisas. yo creo que por Euroopan osalta tässä ei varmaan mitään ongelmaa ole. Edustaja Scholzki tästä puhui. On totta, että olisi pyrittävä siihen, että nopeutetaan näitä menettelyjä Ecuadorin mukaan ottamisen osalta. Vastasin kysymyksenne pelkään todella, että mikäli tämä menettely ei valmistu vuoden loppuun mennessä, on hyvin vaikea pidentää Ecuadorin oloa. Joten tämä on kiireellinen asia. Menettelyihin on saatava vauhtia. Aivan kuten puheenjohtaja sanoi, kollega Helmut Scholzin kanssa meillä on Ecuadorissa kokouksia, matkustamme sinne ja meillä siellä on myös presidentin kanssa kokous ja tulemme todella korostamaan vahvasti sitä, ettei mitään viime hetken tarkistuksia tehtäisi, koska jos tällaisia tehdään, niin siinä tulee, se tuo vaan vaikeuksia menettelyyn ja viivytystä. Ja se on huono Ecuadorille. Toivomme, että kaikki toimivat reippaasti myös neuvoston puolella ja että saisimme sopimuksen allekirjoitettua ennen vuoden loppua. Olisi tärkeää, ettei hyödynnetä nyt sitä, että tämä uusi maa Kroatia tulee mukaan ja sen varjolla tehtäisiin mitään tarkistuksia. Tätä toivon. In Aivan totta, edustaja Fisas. Näin. Yritämme edistää tätä asiaa reippaasti. Tässä on lyhyt määräaika tarkistusten jättämiselle 16. maaliskuuta, eli huomenna kello 12 on määräaika eihän se ole välttämätöntä, että tarkistuksia tehdään, joten tämä on ihan teoreettinen määräaika. Seuraavassa kokouksessamme aiheesta äänestetään. Kiitos. Seuraavana kohta 11. Latinan Amerikka on sellainen maan osa, johon meillä on hyvin läheiset kauppasuhteet. Juuri keskustelimme Andien maista pitkään on keskusteltu myös jo mahdollisesta merkosuursopimuksesta. Eri syistä tämä asia ei ole oikein edistynyt ja nyt yritämme saada vähän uutta vauhtia tähän hankkeeseen. Edustaja salpa ja minä olemme lähettäneet komissiolle kirjeen ja haluaisimme myös suullisen kysymyksen kautta vahvistaa tätä prosessia. Ja tästä suullisesta kysymyksestä myös myöhemmin äänestetään. Tämän esittelemiseksi annan edustaja Salvalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Sanoittekin jo muutamia tärkeitä asioita, jotka tähän liittyvät. Kuten selitet, lähetimme kirjeen komissaarille – ja nyt pyrimme varmistamaan, miten edetä, jotta voidaan vahvistaa suhteita merkaisuuden kanssa. Ensinnäkin haluaisin olla esittää kiitollisuuteni tästä poliittisesta sopimuksesta puheenjohtajana ja tekniselle tiimille. Heidän ansiostaan saimme tämän suullisen kysymyksen komissiolle laatituksi. Mielestämme tämä on äärimmäisen ajankohtainen ja tärkeä kysymys, ottaen huomioon tämän poliittinen vaihe, jossa, poli, jossa Mercosur nyt on, ja myös taloudellinen tilanne. Se vahvistaa entisestään tarvetta vahvistaa kauppasuhteita Mercosurin kanssa. Kauppa- ja taloussuhteita. Kyseessä on siis merkittävä maailman alue. Euroopan unionin ja Mercosurin eh, suhteita voitaisiin luonnehtia strategisiksi molemmille osapuolille. Mercosur on Euroopan unionin tärkeä alue, mutta Euroopan unionin pitäisi olla myös, ja se on tärkeä Mercosurille jonkin, joitakin vuosia ne, nämä assosiaatiosopimusneuvottelut ovat olleet jumissa, mutta nyt pitäisi saada aikaan lainsäädännön puitteet, joiden kautta hallinnoidaan erilaista vaihtoa. Kontekstia olisi nyt hyödynnettävä ja päästävä todella selkeästi päättäväisellä tavalla eteenpäin talous- ja kauppasuhteiden vahvistamiseksi EUn ja Morkosodin välillä, unohtamatta kulttuurisia ja inhimillisiä suhteita, jotka meidät myös yhdistävät tähän mm, Atlantin toiseen reunaan. Taloustilanne tekee entistäkin tärkeämmäksi sen, että annamme poliittista tukea ja viemme eteenpäin näitä neuvotteluja. Mercosurin poliittinen tilanne on muuttunut. Argentiinassa on uusi hallitus ja Brasiliassa poliittinen Tilanne on vaikea ja huolestuttavakin, mutta taloustilanne on sellainen, että on aivan pakko yrittää nopeuttaa neuvotteluja, koska avoimempi talous on aina hyvinvoivampi. Yleensä käytän esimerkkiä Chiilessä on vain puolet Argentiinan väestöstä. Meidän on muistettava, kuinka tärkeä sopimus meillä on jo Chilen kanssa. Se vie kaksi kertaa enemmän Euroopan unioniin kuin naapurimaansa. Argentiina. Näin ollen on tärkeää, että Merkosulle todella tämä sopimus on hyvin tärkeä. On aivan selvää, että sen kautta voidaan saada lisää kasvua ja työpaikkoja. Mutta nämä eivät ole ainoat vaikutukset Latinassa Amerikassa. Hiljattain Euroopan unioni on sopinut kauppasopimuksista ja joka kerta kun ne on tehnyt, tehty, se on lisännyt Euroopan vientiä kauppakumppaneidemme suuntaan. Ja on muistettava se, että viennin lisääminen tarkoittaa bkt nousua ja vielä tärkeämpää on se, että se merkitsee työpaikkojen luomista. Euroopan unioni myöskin tarvitsee näitä molempia, joten olisi tärkeää poliittisesti tukea näitä neuvotteluja ja olisi myös tästä syystä hyvin tärkeää, että tämä valiokunta tukisi näitä neuvotteluja. Ei ole epäilystäkään siitä, että tämä kunnianhimoinen assosiaatiosopimus ja siihen liittyvä kauppaosio varmastikin tulevat auttamaan molempien kumppaneiden kasvua ja työpaikkojen luomista. Olemme nyt muotoilleet tämän suullisen kysymyksen. Haluamme, että komissio kertoo näkemyksistään Euroopan parlamentille koskien näitä neuvotteluja. Haluaisimme tiedon komission aikataulusta ja mitä aloja, millä aloilla saataisiin aikaa synergiaa ja millä alalla pitäisi tehdä suurempia kompromisseja ja missä määrin uudemmat alat ovat mukana. Haluaisin kaiken kaikkiaan tietää, kuinka on päästy eteenpäin niillä aloilla, joiden osalta Euroopan parlamentti on jo osoittanut kiinnostuksensa päätöslauselmissaan, joita on hyväksytty parlamentissa tästä aiheesta. Kuten sanoin, tämä on historiallinen hetki. Me emme voi antaa tämän junan mennä. Ja todella haluaisin kiittää teitä kaikkia tuesta ja erityisesti haluaisin kiittää puheenjohtaja Langea ja varjoesittelijöitä aktiivisesta yhteistyöstä. Suuret kiitokset. Herzlichen Dank, Herr Salva. Und nun... Sydämestä kiitokset, edustaja Salva. Nyt Vario esittelijät edustajantti CD-ryhmän eh, nimissä. Grazie Presidente, grazie relatore. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän esittelijä puheenvuorosta ja tämän suullisen kysymyksen luonnehtimisesta. Kaikki ymmärrämme, kuinka tärkeät ovat nämä neuvottelut. Tässä on nyt tällainen poliittinen mahdollisuuksien ikkuna avautunut melkein yllättäen johtuen tekijöistä, jotka johtuvat muutamien Etelä-Amerikan maiden politiikasta, erityisesti tämä Argentiinan poliittinen muutos on muistettava on selvää, aivan kuten täällä muistutettiin, Mercosur on jo tänä päivänä ilmankin tällaista kumppanuussopimusta ja kauppasopimusta, niin se on edelleen no, joka tapauksessa merkittävä kumppani Euroopan unionille sekä määrällisesti että laadullisesti. Olemme viime vuosina vuodesta 2007 alkaen nähneet, kuinka kauppasuhteet Etelä-Amerikan ja Euroopan välillä ovat jatkuvasti heikentyneet. Kuitenkin olemme todenneet, että Etelä-Amerikassa on ollut muita kauppakumppaneita, jotka ovat aloittaneet merkittäviä menettelyjä, kuten esimerkiksi TPPn allekirjoittaminen siellä ja se, että muutamat Etelä-Amerikan maat tulevat tämän tyyppisiä kansainvälisiä sopimuksia hyödyntämään Kiinan ja Chilen ja, ja Chilen ja Perun välillä esimerkiksi Kiinan ja Perun välillä. Meidän olisi todella pyrittävä pääsemään sopimukseen tällä merkittävällä Etelä-Amerikan alueella. Siellä on kaksi suurintakin maata maa-alaltaan ja väestön osalta, eli Brasilia ja Argentiina. Tällaisessa poliittisessa vaiheessa on muistettava myös tapaus Brasilian suurlähettilän kanssa, jossa todettiin, että Merkosurin ehdotus on, on jo saanut paljon tukea Euroopan puolelta. On paljon tekijöitä, jotka antavat toivoa siitä, että pian päästään kauppasopimukseen. Minun mielestäni tämä suullinen kysymys on esitetty sopivalla hetkellä niin, että parlamentti saisi selvitystä asiaa ja ymmärtäisi komission pyrkimyksiä. Samanaikaisesti sen kautta voidaan Euroopan parlamentin taholta pyrkiä edistämään näitä neuvo- neuvotteluja, jotta saattaisiin, päästäisiin tarjousten vaihtamiseen. Eilen Korkeadustaja Argentiinassa totesi, että huhtikuussa voitaisiin jo tarjouksia esittää. Mielestäni olisi tärkeää, että parlamentti on keskustelujen neuvotteluiden ytimessä ja että parlamentti osallistuu niihin ja pyrkii kannustamaan molempia osapuolia löytämään hyvän sopimuksen. Se on Euroopalle merkittävä kauppaa ja taloutta, kehittymistä ja kasvua koskeva mahdollisuus, mutta sen kautta myös Euroopan unioni voisi myös saada takaisin keskeisen roolin, jota se on nyt menettämässä tuolla alueella. Dankeschön, Herr. Kiitos. Edustaja Stamatti. Herr Vorsitzender, äh, die... Puheenjohtaja, ECR pitää hyvänä suullista kysymystä – me haluamme, että kauppasuhteet EUn ja Merkosurin välillä vapautetaan mahdollisimman nopeasti. Nykyinen strateginen dynamiikka olisi tärkeä, jotta nähtäisiin, miten Brasilian hallitus tällaisissa taloussuhteissa ei voi toimia, jollei nähdä kaupan vapauttamisen merkitystä. Argentiinalla on uusi presidentti ja nyt suunta on muuttunut siellä. Tuetaan nyt vapaakauppasopimuksen solmimista EUn kanssa vuonna 2013. Etuisuusjärjestelmät Merkosuusvaltioiden osalta, paitsi Paraguain, ovat päättyneet ja siksi Merkosuurmaita kiinnostaa erityisesti vapaakauppasopimuksen solmiminen. EU:ssa toive on myös näkyvä. Me olemme nyt yhä riippuvaisempia viennistä muille markkinoille. Tällaisen kasvun kautta ainoastaan voidaan luoda työpaikkoja, joita niin kiperästi tarvitaan. Merkosurissa löytyisi hyvät markkinat EUn tuotannolle. Toisaalta pidän hyvänä uutta kilpailua maatalouden alalla – se johtaa lisätehokkuuteen ja etuihin kuluttajillemme. ECRlle kaksi ensimmäistä kysymystä ovat tässä tärkeitä. Milloin komissio voi vastata Mercosurin sopimusehdotukseen ja toiseksi, kuinka kunnianhimoinen komissio on vapaakauppasopimusneuvotteluissa? Nyt on puhuttu laajasta vapauttamisesta tuotteiden ja palveluiden osalta – ja myös sitä, että eurooppalaiset yritykset pääsevät tarjouskilpailuihin mukaan. Investointiluku on myös ratkaisevan tärkeä. Kiitos. Von der Alde möchte jemand. Kiitos. Onko Aldesta puheenvuoropyyntö? Ei. Joten saada puhe on Helmut. Danke Bernd. Kiitos Bernd. Mekin pidämme suullisen kysymyksen osana tärkeänä sitä, missä nyt varsinaisesti mennään tämän sopimuksen osalta Mercosurin ja EUn välillä. Meille on kyllä tärkeää, kuten olemme aikaisemmin sanoneet, miltä perustalta uutta vauhtia Mercosur EU-neuvotteluihin saadaan. Eli miten nykytilanne eroa mandaatista, joka annettiin jo kauan aikaa sitten neuvostolta mercosur käymiseen. Mandaattihan annettiin ajankohtana, jolloin taloudelliset ulot EU:ssa ja mercosur olivat aivan toisenlaiset. Paljon kehitystä Merkosurmaissa on tapahtunut, eikä sitä ole riittävästi otettu huomioon, jos nyt lähdetään toimimaan parikymmentä vuotta vanhan mandaatin pohjalta. Ja tässä syntyy nyt ongelma. Aivan kuten edustaja Salva aivan oikein sanoi, me olemme nyt myös näkemässä suuria muutoksia merkosurmaissa. Jos ajatellaan ihan viime vuosia, niin merkosurmaissa maat ovat keskittyneet etelä-eteläkauppaan. Ja nyt kysymys kuuluu, minkä merkityksen nämä maat antavat nyt uudelleen kauppaneuvotteluille EUn kanssa tavoitteena vapaakauppa. Eli miten tämä nähdään merkosurmaiden sisäisessä politiikassa, mitä sieltä ajetaan. Lisäselvyyttä siis tarvitsemme. Ja toinen kohta, kollega Dantin puheenvuoro meni tässä ihan oikeaan suuntaan. Puuttuisin tähän kysymykseen vielä. Lihan ja maidon tuottajat EU:ssa suhtautuvat toisin lisäkilpailuun Merkosurista kuin edustaja Sabati juuri omassa puheenvuorossaan. Siinä mielessä meidän pitää myöskin ajatella COP21 ja tällaista alueellisempaa kiertoa. Ajatella, mikä on tavoitteemme me Merkosuusneuvotteluissa. Ja siksi minua kiinnostaa kovasti, miten komissio vastaa tähän suulliseen kysymykseen. Kiitos. Kiitos edustaja Buchner vihreiden nimissä. Ei. Muutenkaan ei ole puheenvuoropyyntöjä enää, joten seuraavaksi antaisin komissiolle puheenvuoron. Herra Jökensen, ko jälleen. Omalta osaltani ehkä vielä kysymys ennen kuin aloitatte. Me olemme keskustelleet jo jonkun aikaa täällä uuden ponnen antamisesta neuvotteluihin. Neuvostossa ilmeisesti keskustellaan tästä aiheesta myös. Ehkä voisitte selvittää vähän, miltä tilanne näyttää neuvostossa ja vähän kertoa, minkälaista dynamiikkaa siellä on nähtävissä. Kiitos. Thank you, Chairman, and, uh... Kiitos puheenjohtaja yritän vastata nyt et, niin, etten vastaa suoraan tämän kysymykseen. Komission jäsen vastaa tähän kyllä, mutta hyvin lyhyesti. Olemme panneet merkille tämän kiinnostuksen, joka intervallikunnalla on tähän kysymykseen, ja huomioimme tämän tuen näille neuvotteluille ja tämän hyvin yksityiskohtaisen ja laajan suullisen kysymyksen on selvää. Ja samaa mieltä siitä, mitä monet aikaisemmin puheet sanovat, että olemme nyt tärkeässä hetkessä näissä neuvotteluissa. Tämä on tärkeä poliittinen hetki saada aikaan muutosta asenteissa verkkosuuden sisällä, joka tarjoaa mahdollisuuden sille, että mennään eteenpäin. Joten nyt komissiossa ymmärtänyt, että on tällainen mahdollisuus toimia ja mennä eteenpäin kohti sitä, mitä on haluttu pitkään, eli onnistunut tällainen tarjousten vaihto. Tätä kohti tehdään töitä. Tavoittelemme sitä, että tämä saadaan tehtyä niin pian kuin mahdollista, mahdollisesti huhtikuussa. Työ jatkuu komissiossa ja keskustelua käydään myös Tepesissä, kuten tiedätte. Kuten tiedätte, meidän pitää totta kai sitten myös kuulla jäsenvaltioita Tepesessä ensin. Tätä kohti siis mennään. Kiitos. So the, today the commission... No niin, komissio puhuu tänään niin kovin lyhyesti. Ehkä sitten vähän enemmän selvittää sitä, mitä neuvostossa tapahtuu ja kauppapoliittisessa komiteassa. Ja ehkä ajatella vähän myöskin Helmutin kysymystä siitä, pitääkö mandaattia muuttaa. The GPC we have... Kiitos TPCssä, kauppapoliittisessa komiteassa on mahdollisuus puhua valtioiden kanssa muutaman kerran myös ministeritasolla, sanotaanko viime marraskuussa, mikä oli selvää ministerien keskustelusta ja myös kauppapoliittisessa komiteassa oli se, että on vahvaa tukea suurelta enemmistöltä jäsenvaltiota mennä eteenpäin näissä neuvotteluissa. Se on selvää. Kiinnostusta on näihin neuvotteluihin, jotka ovat laajat Tämä tuki on siis vankkaa monissa jäsenvaltioissa. On myös selvää kuitenkin, että kaikki jäsenvaltiot tukevat komission tavoitetta, joka on se, että saadaan päätökseen sopimus, joka on sekä kattava, kunnianhimoinen että tasapainoinen. Tästä syystä suuri enemmistö jäsenvaltioita korosti, että on hyvin tärkeää, että saadaan laadukas tarjous Merkosurilta, kuten tiedätte. EU ei halua tehdä kunnianhimottomia sopimuksia, haluamme laatia kunnianhimoisia sopimuksia, niin olemme tehneet viime vuosina. Ja tähän pyrimme myös Merkosurin kanssa. Ja olemme luottavaisia komissiossa siitä, että no siis mahdollisuus mennä eteenpäin, saada tulos, tulos menestyksekkäiden tarvistevaihtojen jälkeen on nyt suurempi kuin aikaisemmin, mitä tulee mandaattiin. on tietoisia siitä, että se on jo melko vanha, mutta jos sitä tarkastellaan, niin se on kuitenkin mandaatti, jossa puhutaan kattavista suhteista Mercosuriin. Se ei ole vain kapea sopimus, joka keskittyy markkinoille pääsyyn ja tuotteisiin. Tarkoitteena on saada assosiaatiosopimus Mercosurin kanssa, jossa kolme pilaria, poliittinen yhteistyö ja kattava kauppapilari, jossa tarkastellaan tuotteita, mutta myös palveluita, julkisia hankintoja ynnä muita, ja joka on riittävän laaja meille, jotta voidaan käsitellä kysymyksiä, jotka ovat nyt välttämättömissä sopimuksissa, kuten esimerkiksi kestävä kehitys. Joten olemme luottavaisia sen suhteen, että mandaatti, joka meillä on tällä hetkellä, on riittävän joustava ja laaja, jotta voimme viedä eteenpäin sitä, mitä meillä on sopimuksissamme kolmansien kanssa nyt, ja tarvitsisi laaja, jotta voimme integroida nämä signaalit, joita saamme jäsenvaltioilta ja parlamentilta. Ja olemme heijastelleet niitä muissa kauppasopimuksissa, muissa kysymyksissä. Tämä ei ole siis vanhanaikainen sopi- vanhentunut sopimus, vaan sopimus. Tavoitteena on siis sopimus, joka käsittelee useita osa-alueita, Tämä on siis sopimus kaikille, kauppaa kaikille, sopimus kaikille, joka ottaa huomioon useita tärkeitä osa-alueita, kuten oikeuden sääntely, kestävä kehitys ja kauppa. Tämä katsoo tor- korruption torjuntaa myös, mutta mandaatti on tähän tarpeeksi laaja. Thanks a lot. Kiitos paljon. Onko lisäkysymyksiä? Helmut Scholz. Kiitokset Jörgensenille ja palaisin vielä yhden, yhteen asian, kun hän juuri mandaatista puhui. Komission jäsen Malmströmin kanssa on puhuttu avoimuudesta ja hän on luvannut meille, että avoimuuskysymyksessä hän aikoo ponnistella niin, että kaikki tulevat kauppaneuvottelut, kauppasopimukset annetaan mahdollisimman pian parlamentille käyttöön. Tämä tarkoittaa myös sitä, että mandaatissa ei voi olla tulkinnanvaraa, vaan alusta asti pitää olla selvää, mihin mikäkin kysymys mandaatissa liittyy ja mihin asti voidaan mennä, jos mandaatti on vanha, että kestävyysluku ei ole kovin laaja siellä esimerkiksi, niin tämä tarkoittaa sitä, että me ylipäätään tiedä, mitä neuvoston kannan pohjalta ja komission kannan pohjalta sopimukseen lopulta tulee. Tämä on kyllä tärkeää, jos kansalaiset haluavat ymmärtää, mistä täällä ylipäätään puhumme. Mistä komissio neuvottelee kumppanuusmaiden kanssa, koska tämä koskee kansalaisia. Ja tämä on tämä ymmärrys, jota olemme kehitelleet viime vuosien aikana. Me siis tarvitsemme ihmisten luottamuksen siihen, miten poliittisia sopimuksia solmitaan – Eli sopeutetaanko mandaattia ja annetaanko se sitten parlamentille tiedoksi tässä kysymykseni? Kiitos. Thank you. Yes, um, i... Kiitoksia. Meidän käsittääksemme tällä hetkellä valtuudet ovat riittävän laajat niin, että me voimme neuvotella sopimuksen joka on johdonmukainen. sen sisällön kanssa, johon olemme pyrkineet muissa sopimuksissa. Emmehän me harjoita kauppapolitiikkaa missään tyhjiössä ja eristyksissä, vaan tulemme puhumaan parlamentille ja TPClle. Olemme tietoisia näistä eri signaaleista ja yhteiskunnan ja äänestäjien vaatimuksista. Meillä on kyllä täällä interaktioitu teidänkin kanssa, niin jos uskomme, että meillä ei olisi valtuuksia, joiden myötä pystyisimme esittelemään teille sellaisen sopimuksen, joka voisi saada laajan tuen, jota tarvitsemme kauppapoliittisissa asioissa täällä parlamentissa, niin siinä tapauksessa meidän olisi palattava suunnittelupöytä, mutta emme usko, että näin on, vaan uskomme, että nykyvaltuudet ovat riittävät. Näitä Mercosur-neuvotteluja varten. Ja niiden myötä pystymme toteuttamaan sitä agendaa, jo, jo, joka, joka, jota uuden aikaiset kauppasopimukset edellyttävät. Ja mukana on ne asiat, jotka on ollut kaikissa muissakin kauppasopimuksissa. Yksi täsmennys vielä. Esimerkiksi suoja ei ole mukana. Tämä todella kuuluu Lissabonin sopimukseen, mutta se on myös asia, jonka osalta ymmärrämme, että Merkosurilla ei ole mitään todellista intressiä toimia. Se tulisi vain merkittävästi vaikeuttamaan neuvotteluja. But I mean now what we're trying to do is to make the exchange of our... Nyt meidän on vaihdettava tarjouksia, siitä saadaan lisää vauhtia neuvotteluihin. Sitten istumme neuvottelemaan kumppaneidemme kanssa. Ja tämän jälkeen voimme myös palata tänne ja tuoda mukanamme vähän kunnollisempaa tietoa, emmekä vain sano, että olemme sitoutuneita ja toivomme, että päästään eteenpäin. Meillä on nyt tulossa neuvottelu, meillä on ollut neuvottelukokouksia vuodesta 2012 asti, mutta toivon, että nyt todella tässä päästään vain vauhtiin ja tarjousten myötä ja sitten voimme kertoa, että missä Merkosuudessa mennään. You want to come back? Kiitos. Olisiko Paulu käyttää vielä puheenvuoron? Kiitoksia puheenjohtaja. Eipä tähän ole paljonkaan lisättävää. Olen yhtä mieltä edustaja Dantin kanssa. Jopa ilman kauppasopimusta Mercosur on joka tapauksessa strateginen kumppani. Ja tämä korostaa, kuinka tärkeä on tämä neuv- sopimus, josta ollaan neuvottelemassa. Dante mainitsi myös muita latinalaisen kanssa olevia sopimuksia, myös Yhdysvaltojen kanssa solmittava TTIP-sopimus. Uskon, että nämä sopimukset osoittavat, kuinka tärkeää on vahvistaa Merkosurin välisiä siteitä. On myös tärkeää nähdä, että merkosur ei voi olla eristäytyneenä yhä enemmän. Yhdysvalloillakin on sopimuksia Latinalaisen Amerikan kanssa ja Euroopan unionilla on yhä enemmän sopimuksia myöskin Latinalaisen Amerikan kanssa. Kuten sanoin, Mercosur ei voi jäädä tästä todellisuudesta syrjään ja näiden sopimusten kautta tarkoitus on vielä entisestäänkin vahvistaa poliittista tukea näille neuvotteluille, joita tästä intavaliokunnasta valvomme. Edustaja Dante sanoi, että tärkeää saada aikaan hyvää tasapainoinen sopimus. Se on varmasti hyvä kaikille. Minulla ei ole epäilystäkään, että tämä on meidän kaikkien tavoitteenamme. Edustaja Tavati, Tavati sanoi täällä asian, jota olemme kaikki korostaneet tässä historiallisessa vaiheessa. On tärkeää toimia, että tätä ei ole unohdettava. Olemme varmasti kaikki tästä yhtä mieltä. Joten vastaus tähän asiaan varmastikin on, että nyt on hyödynnettävä tätä poliittista suhdannetta. Sitten edustaja Schulz hän on keskustellut Jurgenin kanssa mandaatista. Ymmärrän kyllä tämän huolen. Luotamme siihen, mitä komissiosta kuulimme. Ja sitten edustaja Scholz Totesitte, että olette huolissanne joidenkin tuotteiden osalta, erityisesti maitoalalla ja liha-alalla. Nämä ovat tietenkin arkaluontoisia aloja ja on aivan selvää, että meidän on herkällä korvalla toimittava tässä, kun komissio neuvottelee ja toisaalta kun tämä parlamentti poliittisesti valvoo. sitä, millaisia vaikutuksia sopimuksella on näille aloille. Ne on tietenkin, ovat tietenkin kaikille tärkeitä. Suuret kiitokset kaikille ja kiitän sanasta. Thanks a lot. Kiitos oikein paljon, Pablo. Mehän olemme ihan aikataulussa. Kello on nyt tasan kymmenen. Loistavaa. Nyt siirrymme esityslistalla kohtaan 11. äänestys suullisesta kysymyksestä. Toivon, että teillä on äänestyskortit mukana. Koeäänestys alkaa. Äänestys alkaa. you.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 Good. Hyvä. Tämä oli vain tämä koeäänestys. Hyvin ehditte. Ensimmäinen äänestys on suullinen kysymys Merkosurista. Nyt varsinainen äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. And it is adopted. Hyväksytty. Ja me keskustelemme tästä suullisesta kysymyksestä 27. päivä huhtikuuta täysistunnossa. Näin luulen. Seuraavana kohta 13. Euroopan kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus. Lähdemme äänestämään. kompromissi tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan. Tarkistus 5 äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kaksi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 20, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 28 äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahta kohdalta äänestys, tarkistus 29, ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Toinen osa, ai tarkistetaan. Tarkistetaan ensimmäinen osa, 29 äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 35, kaksi osaa, ensimmäinen osa, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 31 raukeaa, koska 35 ensimmäinen osa hyväksyttyyn, 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 7. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukset 53-54 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 55 raukeaa. Ai tarkistetaanko? Tarkistetaan 53-54. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten muut raukeavat. Seuraavana 61 puolesta. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestys lausuntoluonnoksesta. äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Tässä oli äänestysosiomme. Kiitos oikein paljon. Und dann kommen wir zu Punkt. Seuraavana esityslistan kohta 14. Seurantaryhmien toiminta. meillähän on menestyksekkäästi ollut käytössä seurantaryhmien toiminta. Seuraamme horisontaalista lainsäädäntöä ja neuvotteluita myös yksittäisten maiden kanssa, joten pyytäisin muutamaa seurantaryhmää selvittelemään GSP-työryhmä, seurantaryhmä ensin. Ensimmäinen täytäntöpanoanalyysi on yli keskustelun kohtana, mutta antaisin edustaja Fjellnerille puheenvuoron. Hän on pysyvä esittelijä. Olkaa hyvä. I, I honestly... Suoraan sanottuna, eipä minulle paljonkaan sanottavaa. Meillä oli mietintä, meillä oli työryhmän kanssa kokous tämän hallintoryhmän kanssa, mutta sen jälkeen meillä oli vielä kuulemistilaisuus ja hallintoryhmässä kävimme läpi suurin piirtein samat asiat kuin aikaisemmin, mutta pidemmästi vain kuin kuulemistilaisuudessa. Kaikki, jotka olivat mukana kuulemistilaisuudessa, niin saivat kyllä sitä kautta käsityksen, mitä tehtiin tuolla hallintoryhmässäkin. Kiitos oikein paljon. Seuraavana Japani. Tästä keskusteltiin vähän eilen Sally Martinin kanssa ja 13. tammikuuta oli seurantaryhmän kokous. Edustaja Silva saa puheenvuoron. Kiitos. Niin kuten sanoitte, meillä oli seurantaryhmän kokous 13. tammikuuta. Ja pääneuvottelija Madro Chani oli myös paikalla briefaamassa meitä ei ollut mitään läpimurtoa nyt marraskuun kierroksella. Itse asiassa se oli hieman pettymyskin. Joka tapauksessa toiveemme on, että suurtäytystä saadaan neuvotteluissa kesän jälkeen. Itse asiassa TPP ratifioidaan Japanissa kesäkuun lopulla toivottavasti ja siellä on myös vaalit tulossa heinäkuussa. Parlamenttivaalit siis, joten paremmat näkymät toivottavasti luvassa vuoden loppupuoliskolla. Ja huomenna on sitten toinen kokous sääntöryhmällämme, sillä neuvottelukierroksia järjestetään. Joten sitten tiedämme lisää 15. neuvottelukierroksesta hyvin pian ja raportoimme sitten takaisin teille. Kiitos. Thanks a lot. Next. Kiitos paljon. Seurana Kiina 28. tammikuuta seurantaryhmäkeskustelu näistä kaupan suojakeinoista ja investointisopimusneuvotteluista. Muuten tapasin viime viikolla Kiinan lähettä kynttilään ja keskustelimme samoista aiheista ilman varsinaisia konkreettisia tuloksia tai kompromisseja. Edustaja Winkler ei ole paikalla. Entä varjoesittelijä Kiinan ryhmästä? Haluaisiko joku kertoa vähän tästä seurantaryhmästä? Ei näyttäisi olevan ketään paikalla, joten sitten Yhdysvallat seuraavaksi. 12 neuvottelukierroksen aikana, eli kaksi seurantaryhmän kokousta. Valmisteltiin 12 kierrosta ja sitten neuvottelukierroksen jälkeen. Ja voidaan todeta, että vähän enemmän on liikahdettu neuvotteluissa. Yhdysvaltain kanta muuttui vähän joustavammaksi kuin aikaisemmin, mutta tähän mennessä konkreettisia sopimuksia ei ole vielä saatu aikaiseksi. Keskeisesti keskusteltiin sääntelyyhteistyöstä ja mahdollisesta vastavuoroisesta standardien tunnustamisesta. Vähän myös julkisista hankinnoista ja vähän myöskin investointisuojasta, mutta ilman varsinaisia konkreettisia sopimuksia, kuten sanoin. Ja sitten sitten oli puheenjohtajien ja Malmströmin välinen kokous. Ja se järjestetään uudestaankin. Mutta nyt vähän on aika painetta kaikkialla, jos haluamme tuloksia saada aikaiseksi, on tehtävä tehokkaammin työtä keskusteluiden aikana ja kohdennetummin. Ja sitten Vietnam, seurantaryhmän kokous 16. helmikuuta – Edustaja Saradil on pysyvä esittelijä. Kiitoksia vain lyhyesti. Tämä oli ensimmäinen kokous sen jälkeen, kun sopimus viime vuoden lopulla allekirjoitettiin, joten tässä vähän niin kuin vedettiin yhteen tilanne tässä kokouksessamme. Nyt meillä on noin vuosi tällaista oikeudellista selvittelyä ja käännöstyötä koskien sopimuksen kääntämistä e- EUn virallisille kielille – ja sitten vielä odotamme suurella kiinnostuksella mm, tuomioistuimen kantaa Singaporen sopimukseen. Sekin varmastikin tulee kertomaan meille, kuinka tämän sopimuksen ratifiointiprosessi Vietnamin osalta etenee. Meille tulee varmaan vielä yksi seurantaryhmän kokous eh, tämän vuoden toisella puoliskolla emme ole suunnitelleet pitävämme moniakaan muita kokouksia sitten vuoden vaihteessa pikkuhiljaa muutamme ryhmän täytäntöönpanoryhmäksi. Siinä kaikki. Kiitos oikein paljon. Se on yksi tärkeä velvollisuutemme myös. Yksi on valvoa neuvotteluita ja sitten katsotaan täytäntöönpanoa huolehditaan sitä, että sopimusta tätä pannaan kunnolla. Seuraava Kanada. Kokous järjestettiin 23. helmikuuta. Pysyvä esittelijämme Papakis saa puheenvuoron. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. 23. helmikuuta seurantaryhmä kokousti. Edelleenkin on tällaista lainsäädännöllistä hienosäätöneuvostossa nyt keskityimme sidosryhmien toimintaan. Kutsuimme siis useita maataloussektorin edustajia. Aika lyhyesti sanottuna, mitä sanoa, että kaiken kaikkiaan viesti oli hyvin positiivinen tähän sopimukseen suhtautuen siellä tällä hetkellä. Eurooppalaiset yritykset, maataloussektori kohtaa useita vaikeuksia ja rajoitteita suhteessa Kanadaan, liittyvät muun muassa tariffeihin ja muihin asioihin ja silloin jo he olivat innoissaan prosessin päätöksestä ja toivovat, että sopimus saadaan läpi. Joten kannustavia sanoja heidän puoleltaan, totta kai myös tulla aikatauluun, Siellä jokainen lykkäys tai jokainen epäröinti siihen, että saadaan sopimus EUn ja Kanadan välillä on menetys heille ja menetys myös EUn taloudelle. Joten positiivinen kokous, saimme tukea sopimukselle heiltä. Odotamme innoissamme. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos oikein paljon. On that today, but nevertheless there was a monitoring group. Sitten Andien ryhmä 23. helmikuuta järjestettiin kokous pysyvä Ecuadorin edustaja on Schultz ja sitten Kolumbian esittelijä Fisas. Thank you. I also want to be brief. Aivan lyhyesti. Il- iltapäivällä keskustelemme vielä Andien maista ja kauppasuhteista Yhdysvaltojenkin kanssa ja Ecuadorin ja Kolumbian peruvapakauppasopimuksesta tänään Meillähän oli tämä seurantaryhmän kokous 23. päivä. Siellä puhuttiin liittymistä, aikataulua, aikataulusta, ongelmista, joita siihen liittyy. Ja puhuimme myös toisesta täytäntöpanosopimuksesta, Kolumbian ja Perun kauppasopimuksesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Tämähän oli täytäntöpanon kertomus, ja tehän jo mainitsitte, että tämä on myös tärkeä tehtävä seurantaryhmälle. Ei ainoastaan seurata neuvotteluja, vaan myös täytäntöönpanovaihetta seurataan. Tämä on aivan uusi, uusi kertomus ja parlamentti sai sen vasta viikkoa aikaisemmin ennen kuin kokous pidettiin, mutta ehkäpä edustaja Fisas haluaisi siihen vielä jotakin lisätä myöhemmin. Ecuadorin tilanteesta haluaisin sanoa, että seurantaryhmässä korostimme koko valiokunnan roolia ja sitä, että, että nopeus ei saa tehdä hallaa parlamentin valvontaoikeuksille. Tämähän on aina ongelma. Komissio ja neuvosto hoitavat asiaa ja sitten me parlamentissa, meidän pitää sitten panna kaasupohja niin, että saadaan pysyttyä aikataulussa. Korostimme sitä, että Euroopan parlamentin pitää saada riittävästi aikaa demokraattista prosessivalvontaa varten. Yhdessä haluamme tietenkin nopeuttaa menettelyä, niin että Ecuador ei jää jälkeen sääntelyssä, joka liittyy tähän standstill-sopimukseen. Voisin vielä vaik- jatkaa, mutta ehkä edustaja Fisas voi täydetä. No. Niin, varmasti. Edustaja Fisas saa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten kollega Helmut Scholz sanoi, meillä oli yhteiskokous Ecuador, Kolumbia ja Peru. Nämähän kaikki liittyvät toisiinsa tiiviisti ja minusta oli hyvä ajatus toimia näin. Komissio ilmoitti meille, että on vielä vaikea te- tehdä johtopäätöksiä tietyillä alueilla. Tästä oikeastaan olikin puhetta. Nimittäin kauppa- ja palvelukauppaa koskevat ja, sijoit- ja investointivirtoja koskevat tiedot eivät ole vielä ainakaan kokonaan käytettävissä. Komissio on kuitenkin vetänyt tästä sen johtopäätöksen, että kaksi vuotta sopimuksen ja voimantulon jälkeen täytäntöpanon prosessi etenee ja sopimus kaiken kaikkiaan toimii hyvin kaikkien osapuolten tyydytykseksi. Taloudellinen, taloudellisen tilanteen heikkeneminen Latinassa Amerikassa ja, ja tilanne on tietenkin vaikuttanut myös Euroopan unionin ja Kolumbian ja Perun välisiin suhteisiin ja kauppaan. Kaiken kaikkiaan vuodesta 2012 alkaen sekä vienti että tuonti Euroopan ja Perun välillä ovat olleet laskusuunnassa Tämä on yleisen suuntauksen mukainen perusta. Kolumbian osalta Euroopan unionin tuonti lisääntyi vuodesta 2012 vuotta 2014 ja vienti Kolumbiasta Euroopan myöskin lisääntyi vuonna 2014 sen jälkeen, kun laskua oli ollut 2012 ja 2013 Kolumbiassa alkoholijuomat, jotka tulevat Euroopan unionissa, niihin sovelletaan korkeampaa veroa kuin paikalliseen tuotteisiin. Todella nämä verot ovat korkeampia. Kolumbian viranomaiset asettavat myös näille alkoholijuomille rajoituksia markkinoiden pääsyssä. Tämä ei ole laillista ja siksi meidän on valvottava tilannetta. Nämä toimet aiheuttavat sen, että eurooppalaisten yritysten tuotteiden hinnat nousevat ja alkoholituotteet, jotka tulevat Euroopan unionista, ovat nyt selkeästi kilpailu, kilpailu heikemmässä kilpailuasemassa Kolumbian markkinoilla. 13. tammikuuta komissio halusi kuulla Kolumbian hallitusta liittyen VTOn riitojen ratkaisu menettelyihin koskin juuri tätä alkoholiomaa asiaa Kun parlamentti hyväksyi Kolumbian pelun kauppasopimukset, joillakin Euroopan parlamentin sektoreilla oli paljon skeptisismiä koskien sitä, kuinka molemmat maat ja osapuolet pystyvät todella näihin uudistuksiin ryhtyvän parlamentin toivomusten mukaisesti ne, jotka olivat sitä mieltä, että nämä maat voivat yhdistää talouskasvun tehokkaisiin sosiaalisiin ympäristötoimiin, olivat lopulta oikeassa. Tänä iltapäivällä tulemme puhumaan tästä vielä lisää. Ecuadorin osalta kollega Scholz jo puhuikin aiheesta. Olen yhtä mieltä hänen kanssaan siitä, että meidän ei pidä toista kertaa luopua parlamentin oikeuksista Ecuadorin osalta kerran näin tehtiin. Minun mielestäni kaksi kertaa olisi kuitenkin liiallista, joten meidän on todella korostettava, että Ecuadorin on pidettävä määräystä kiinni. Ja on tietenkin selvää, että komission ja neuvoston on nyt ryhdyttävä hommiin ja äh, edettävä niin nopeasti kuin mahdollista, kuten äh, täällä puheenjohtaja sanoi, parlamentti ei aseta mitään esteitä me kyllä voimme reippaasti hyväksyä näitä asioita. Dank, ja. Sydämessä kiitokset kyllä. Ja sitten vielä keskinen Aasia. Tässä lähinnä työolot Uzbekistanissa. En näe edustaja Borellia. Onkohan seurantaryhmästä joku muu täällä paikalla? Ei näytä olevan. Tämähän on myös ollut vähän menestystarina, kun on onnistuttu siinä, että Uzbekistanin puuvilla pelloilta lasten pakkotyö katoaa. Tämä oli menestys parlamentille. Maria Arena. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Niin kyllä voidaan sanoa, että työ, jota parlamentti on tehnyt ja painostus, jota on kohdistettu Uzbekistaniin, jos ajatellaan lasten työtä erityisesti, olet hyvä. Tämä ILOn raportti osoittaa, että lasten työn tilanne puuvilla, pelloilla on olematonta tai lähes olematonta. Tämä on asia, jota pitää korostaa. Oikeastaan huolimatta ILOn raporteissa on sanottu, että on pakkotyön ongelma edelleenkin. Tiedätte, että suositukset liittyvät lastentyöhön, mutta myös pakkotyöhön ja ILO on esittänyt, tai sitten nyt uusia tutkimuksia nykyhallituksen yhteistyössä. Jarrutamme odotamme ILOn tulevaa raporttia, joka käsittelee juuri siis pakkotyötä. Mikä merkintöistä on se, että hallitus ja ammattijärjestöt ovat laatineet toimintasuunnitelman, jolla pyritään torjumaan pakkotyötä. Olisi mielenkiintoista huomata, millä tavoin tämä suunnitelma, josta päätettiin tänä vuonna, voidaan panna täytäntöön elokuussa, kun sato korjataan. Ja kaiken tämän myötä voimme varmasti mennä eteenpäin, jotta tämä tekstiilipöytäkirja tunnustetaan, mutta olisi mielenkiintoista saada nämä viimeisimmät tiedot pakkotyöstä. Sen myötä päästään eteenpäin ja pidetään vipuvaikutusta yllä siten, että Uzbekistan noudattaa tekstialalla työntekijöiden oikeuksia. Tässä siis tilanne Uzbekistanissa. Ganz herzlichen Dank. Oikein sydämestä kiitokset. Tässäkin jälleen voidaan todeta, että parlamentin perusteellinen työ seurantaryhmässä on arvokasta. Erityisesti meidän pitää katsoa sitä, miten kauppasuhteet kehittyvät, toteutuvat. Sydämestä kiitokset siis kaikille, jotka aktiivisesti seurantaryhmien työhön osallistuvat. Seuraavana esityslistan kohta 15. Lausunto imkovaliokuntaan. Aiheena rikkomukset ja seuraamukset. Tässä totta kai erityisesti ajatellaan tullien ulkoista ulottuvuutta – Hyvät kollegat, tämä on ensimmäistä lainsäädäntöä, jota me intana käsittelemme, että me keskustelemme tulleista. Kun työjärjestyksen uudistus tehtiin, me saimme tullien ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvää toimivaltaa, ja sehän on ihan järkevääkin. Kun ajatellaan kauppasopimuksia, niin keskeisesti puhutaan tulleista siitä, käytetäänkö niitä järkevästi. Tämä on totta kai kauppaan liittyvä kysymys. Siksi on ihan oikein, että tämä tulee meille. Tuo sisäinen ulottuvuus on sisämarkkinavaliokunnassa ja tässä mielessä meillä on yhteistyötä IMKON kanssa. Meidän pitää aina huolehtia siitä, että teemme todella yhteistyötä, eikä synny päällekkäisyyksiä. Mutta varmasti hyvän yhteistyön kautta tämä työ toteutuu hyvin IMKO-valiokunnan kanssa. Konkreettisemmin annan esittelyprostille puheenvuoron. Merci, monsieur le, le président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ennen kuin kuuntelen kantanne näihin ehdotuksiin, niin haluaisin lyhyesti selittää omaa Niin Kuten puheenjohtaja totesitte, meidän merkittävin toimivaltuutemme Intavaliokunnassa koskee mm, sitä, mitä lisäarvoa tulee kansainvälistä velvoitteista. Meidän olisi siis muistutettava itseämme näistä kansainvälisistä velvoitteista VTOssa niin, että voimme varmistaa johdonmukaisuuden tulliliitossa ja sisämarkkinoilla kauppakumppaneita me ajatellen. Sitten kun puhutaan johdonmukaisuudesta, niin tietenkin se merkitsee sitä, että on helpotettavaa vaihtoa ja kauppaa. Tässä mielessä voimme tarkentaa ja täsmentää komission ehdotusta ja luoda uusia rakenteita, jotta voidaan varmistaa ähm, johdonmukaisuus Euroopan unionissa. Sitä todella pyrin saamaan aikaan myös tarkistuksiin 1, 5, 6 ja 8 tarkistukset ovat tällaisia. Haluaisin luoda tällaisia äh, seuraamusfaarukoita, niin että olisi vähimmäis- ja seuraamukset. Kun nykytilannetta katsotaan, niin kuinka voimme hyväksyä tilanteen, jossa meillä on samanaikaisesti täyttä äh, rankaisemattomuutta tietyissä maissa, ja sitten toki täällä on lukuja, joita voidaan kyseenalaistaa ei minulla ole mitenkään kysymys siitä, että tämä olisi nyt lopullinen totuus ja joku lopullinen luku, vaan tarkoituksena on antaa suuntaviittaa, osvittaa IMCO-valiokunnalle, komissiolle ja neuvostolle niin, että luotaisiin vähimmäis- ja enimmäisseuraamukset. Tarkistuksissa ne on, ja niissä luvuissa on seuraava logiikka, suhde yhden suhde kolman, minimi olisi yksi ja maksimi olisi kolme kertaa enemmän. Tämä on paljon yksinkertaisempaa sisämarkkinoille kuin niin, tästähän puhuin jo aikaisemminkin helmikuussa. Meillähän on tällä hetkellä sellainen, sellainen suhde, että yhden suhde 188 näissä seuraamuksissa eri maissa. Nyt ne jäsenvaltiot ja komissio voivat sitten hioa lukuja tulevissa neuvotteluissa, mutta haluaisin, että meillä olisi kuitenkin selkeä logiikka ehdotuksissamme. Tässä nämä alustavat huomioni ja nyt tietenkin haluan kuunnella hyvin tarkkaavaisesti teidän ehdotuksianne ja huomioitanne. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos oikein paljon. Maria Arena. Merci, Jean, merci monsieur. Kiitos edustaja Proust syystänne. Tämä harmonisointikysymys on hyvin tärkeä, sanoittekin sen on tapana enemmän selkeyttä ja edistäisi näitä vaihtoja. Tuen ehdotusta, joka tehtiin näihin vähimmäis- ja enimmäisrajoihin liittyen, se mitä minusta pohtii, ja sitten myöskin ehdotuksen, joka liittyy jäsenvaltio, täysin jäsenvaltio prioriteetteihin. Tämä tuo selkeyttä minusta tähän kaikkeen. On myös tärkeää säilyttää sanktiot, jotka liittyvät tuotteiden arvoon, joko pohditaan siis tariffin arvoa tai tuotteen arvoa. Jos nyt tämä erotetaan taas mukaan, niin se tuo vääristymiä, jäsenvaltiot voivat valita ja otetaan uudelleen käyttöön harmonisoinnin myötä tällaista vääristymää, joten on tärkeää säilyttää tämä tuotteen arvo laskelmien perustana, kun nyt puhutte näistä enimmäis- ja vähimmäisarvoista. Haluaisin jättää kaksi tarkistusta artikla 11.2 ja 12 bis. Siinä sanotaan, että jäsenvaltiot no 1982 direktiiviä, joka liittyy tullietuuksiin, yleisiin tullietuuksiin. Tässä viitataan myös siihen, mitä puheenjohtaja sanoi. Käsittelemme näitä kysymyksiä Intassa siksi, että on kansainvälisiä sopimuksia, vapakauppasopimuksia, joissa on tällaisia yleisiä tulli etuusehtoja. On tärkeää siis mainita tämä asiakirjassanne. Ja toinen tarkistus, joka sanoo, että koska nämä näihin tuotteisiin liittyy kieltoja, rajoitteita ja valvotteita johtuen muun muassa turvallisuuteen ja terveydensuojeluun liittyen. Otettu 22 Tämä on sama peruste siis tässä, eli että on olemassa sääntelyä, ja koska tietyt tuotteet eivät pääse alueelle, joten niihin pitää kohdistaa niitä sanktioita jo tärkeäkin tekstissä, jota komissio ehdottaa. Kiitoksia joka tapauksessa työstä. Merci beaucoup et maintenant... Kiitos paljon. Edustaja Desannes. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Frank Brustille sanoisin sen, minkä sanoinkin viime keskustelussa. Olemme aivan samoilla aaltopituuksilla hänen kanssaan ja tuemme täysin hänen toimintansa tässä. Tietenkin eh, valiokunnan eh, kannalta tässä on todottava, että on paljon paremmin kunnioitettava kansainvälisen kaupan sääntöjä ja tämä hyvä täsmentää. Muutama asia aivan lyhyesti. Tietenkin meidän on varmistettava se, että lähinnä me tulliunioniemme tulliliittoamme, jos haluamme, että se on tehokas. Ja tämähän onkin merkittävä asia ei harmonisointia tehdä, vaan harminoisuuden takia tai sitä varten, että johdonmukaisuutta vain johdonmukaisuuden vuoksi parannetaan, vaan jos haluamme, että tulliliittomme on tehokas, niin on aivan selvää, että tarvitaan lisää harmonisointia. Seuraamushaarukka menee mielestäni aivan järkevään suuntaan. Ehkä voittaisiin ensin, ensivaiheessa mm, lähteä isommasta harukasta ja pyrkiä sitten pidemmälle tähtäimellä parempaan harmonisointiin, ottaa tällaisia lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita. Euroopan unionissa on todella vaativia sääntöjä sosiaali-, terveys- ja ympäristöalueella, ja aivan oikeutetusti, mutta se on aivan turhaa, jos tulliliittomme ei toimi, ja jos se ei ole tehokas. Tästä syystä mielestäni tämä lausunto on hyvin tärkeä toi, tuemme täysin sitä, mitä esittelemme sanoja, ja mitä hän tekee. Kiitoksia. Kiitos paljon. Edustaja Stubatti. I read the text of uh, Mr. Lukisin Campbell Banemanin tekstin, joka hän haluaisi kiittää tästä lausuntoluonnoksesta, jonka aihe on tärkeä. Tämä asiakirja on melko kiistanalainen unionissa ja kaupan valiokunnan pitäisi miettiä asiaa tarkkaan, kun ajatellaan, mitä ongelmia on syntynyt komission ehdotuksen kautta. Ensinnäkin valmistelija on aivan oikeassa siinä, että tuliseuraamusjärjestelmä järjestelmä uudistuksia on tehty tulliohjelmassa, mutta tämä oli vapaaehtoinen järjestelmä ja kattoja ainoastaan 24 jäsenvaltiota. Voiko tämä olla riittävä oikeutusdirektiiville, joka koskisi kaikkea 28 jäsenvaltiota? Arvostaisin myös, jos voisimme saada komissiolta lisäselvyyttä tähän kysymykseen. Toiseksi valmistelija esittää, että nykyiset tullipuitteet – johtavat siihen, että EU rikkoo velvoitteita, joita syntyy sitoumuksista maailman kauppajärjestössä. Voisiko valmistelija antaa esimerkkejä tällaisista rikkomuksista ja selvittää, miten komission ehdotus ratkoa näitä ongelmia? Voisiko komissio antaa myöskin todisteita siitä, miten nykyoikeuspuitteet rikkovat EUn sitoumuksia kansainvälisen oikeuden mukaan? Lausunnossa mainitaan myös se, että valitaan paras mahdollinen käyttöalue. Tästä keskusteltiin aikaisemmin, mutta komissio ei ole vastannut koskaan pyyntöön, jossa haluttaisiin osoittaa, että selkeästi tahallisesti on valittu tietty foorumi. Meidän mielestämme tämä on vain osa toimintaa ja välttämättä riko EUn lainsäädäntö. Olisi siis hienoa, jos komissio voisi tätä asiaa lisää selvittää. Kiitos. Kiitos ryhmän nimissä edustaja Minär. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, minä haluaisin kiittää edustaja Brustia hänen tekemästään työstä. Me vastustamme kovasti tätä ehdotusta ja toivoisimme, että komissio vetäisi tämän pois. Harmonisointi on tullut mahdolliseksi mutta se, miten asia hoidetaan, miten seuraamuksia esitetään, tämä kuuluu kansalliseen jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. Rikkomusten vastainen taistelu perustuu 28 erilaiseen oikeusjärjestelmään hallinnolliseen perinteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraamukset vaihtelevat kovasti ja määritellään eri tavoin jäsenvaltioiden kesken että komissio nyt ottaisi tämän tehtävän itselleen rikkoo läheisyysperiaatetta, suhteellisuusperiaatetta, ja tämän pitäisi olla jo riittävä syy parlamentille vastustaa tätä ehdotusta. Sanktioiden harmonisointi on hankalaa, kun ne ovat erilaisia eri maissa, ja näin lähdetään puuttumaan rikosoikeudellisiin kysymyksiin myös ilman, että rikosoikeutta harmonisoidaan Euroopan tasolla, joten hyvin hankalan tilanteeseen joudutaan. Me emme halua tähän. Komission on vedettävä tämä ehdotus pois tai sitten meidän pitää äänestää sen uuden. Kiitos. Minäkin haluaisin valmistelija tästä luonnoksesta kiittää. Tässä selkeästi pyritään siihen, että Inta- ja Imkovaliokunnan toimivaltarajoja kunnioitetaan. Se on hyvä asia. Oikein on myös se, että luonnoksessa ei puhuta askeleista, jotka liittyvät seuraamuksiin tullirikkomusten yhteydessä, mutta yhteen kohtaan minulla liittyy kuitenkin vähän varaumia, kun ajattelen, miten tämä olisi mahdollista. Ensimmäinen muutos tarkistusryhmä on ollut jo keskustelun kohteena – tässä puhun tiettyistä puitteista yksittäisten rikkomusten osalta, hallinnollisten seuraamusten osalta. Enimmäisen ja vähimmäismäärä seuraamuksissa on tarkoitus harmonisoida. Tällä tavalla saattaisi syntyä tiettyä harmonisointia jäsenvaltioiden kesken, mutta täsmälliset minimi- ja maksimimäärärajat olisi ehkä parempi jättää nyt imkovaliokuntaan joilla on paljon enemmän toimivaltaa tähän yksityiskohtaan liittyen. Sitten toinen muutosten rypäs oli edustaja Minörin puheenvuorossa esillä. Hän puhui tämän direktiivin suhteesta VTO-puitteisiin. Tarkistuksessa kaksi esitetään, että EUn jäsenvaltiot ovat velvoitettuja VTOn suuntaan luomaan yhtenäiset sisämarkkinat. Jos tämä asia olisi tässä kohdin näin itsestään selvä, niin muut VTO-jäsenet olisivat varmasti vieneet tämän asian eteenpäin VTOn toimielimissä. Jos tällainen velvoite rakennetaan direktiivin ensimmäiseen osaan, mutta ei kuitenkaan voida luoda kunnollista harmonisointia, voi olla, että annetaan parempi mahdollisuus vetomuille muille jäsenille kiistää EUn toiminta. Lisäksi pohditaan tämän direktiivin yhteyttä VTOn kaupan helpotuksiin liittyvään sopimukseen. Tämä ei ole mielestäni oikea kohta tähän, kun minusta tuntuu, että tällainen yhteys on olemassa, vaan siksi, että luodaan oikeutus kaupan helpotusviraston luomiselle. Tämä askel menee paljon pidemmälle kuin mitä tässä direktiivissä tarvitaan. Tilanne on toinen tarkistuksessa neljä, kun ajatellaan polkumyynnin vastaisia tutkintoja. Tämä on varmasti tärkeä seikka ja varmasti lisätarkistusten kautta tätä pitää kehitellä meidän valiokunnassamme eteenpäin. Tämä on selkeästi kansainvälisen kaupan asia. Tähän ei IMKO varmaankaan puutu. Tässä meidän kommenttimme. Kiitos. Kiitos. Nyt oikeastaan mielelläni antaisin komissiolle puheenvuoron, mutta en ole ihan varma. Ai, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Panimme tarkasti merkille valitettavasti kollega Metti Kirtaksesta vastustusta, jatkoista ovat täysin, täyden vastauksen. Eivät ole täällä outoa kyllä. Olemme yllättyneitä tästä, mutta kirjasimme tarkkaan tämän, jotta he voivat tarjota kirjallisen vastauksen pahoittelumme. Can you explain? Voisitteko selittää, miksi eivät täällä ole? Gemini I'm, I'm... Puheenjohtaja, valitettavasti en pysty. Heidän piti olla täällä. Olemme soitelleet heille ja yrittäneet selvittää, miksi he eivät ole täällä. En voi nyt antaa vastauksia tällä hetkellä. Pahoittelut. David, I can help the commission David. in IMCO. Because... Voin auttaa komissiota IMCOssa, koska kollegani ö, syöksyi IMCOon esiintymään siellä. Um, I assume that... Jaha, Working in the commission. Niin, hän on henkilöstön kanssa siellä taksun pääosastolla? Mielestäni ei ole kyllä hyväksyttävää, että komissio käsittelee ja kohtelee eli valiokuntia epätasa-arvoisesti eri tavoin. Tämä on meidänkin toimivaltamme. Työjärjestys on tässä ihan selvä että jos vastuuvaliokunta hoitaa lainsäädäntökysymyksiä, niin komission on oltava paikalla. Toivon, että tämä selkeä viesti menee taksud pääosastolle. Edustaja Prustelan puheenvuoro. Oui, je remercier la... Haluaisin kiittää kollegoiden kommentteja niin panoksia. Tämä ei ole varmastikaan mitenkään valmis lausunto. Meillä aikataulun mukaan hyväksyminen olisi tuolla toukokuun puolessa välissä. Reaktiot osoittavat, että meillä on kiinnostusta ja meillä on toisaalta rajoituksia vallassamme, eikä meidän tietenkään pidä kävellä toisten pari varpaille, mutta ei myöskään ole mitään ehdottomatta, että odotetaan rakentavaa linjaa. Tällaista henkeä tulen itse noudattamaan neuvottelun edetessä Marielle Sarneiselle johdonmukaisuus, harmonisointi ja kuten Arina sanoi, tehokkuus ovat nämä tavoitteet, joihin pyrimme. Sitten jos vastaisin edustaja Starabatille seuraamuksista, niin haluaisin vain muistuttaa siitä, että Yhdysvallat ovat jo meitä vastaan hyökänneet VTOssa ja hävisivät ainoastaan muodollisista syistä johtuen. Tämä on pidettävä mielessä. Sitten sanoin, minkä sanoin jo viimekin kerralla koskien tulli 2013 ohjelman tuloksesta. Se osoitti, että seuraamiksi määrä on jossain niin suuria eroja, että ne vaarantavat tulliliittomme uskottavuuden ja saattavat meidät kiusalliseen tilanteeseen kauppakumppaneidemme edessä. Tarvitaan avoimuutta, helppo ymmär, lukuisuutta, joka johtaa myös talouden seurauksiin. VTOssa meidän toimimme kunnioitettava niin, että meidän markkinoitamme kokonaisuudessaan suojellaan. Yhdysvallat, niiden osalta on jotakin epäjohdonmukaisuuksia täällä todettu. Olisi muistettava se, että esittelijä haluaa direktiiviehdotuksen mukaan tähän kaupan helpottamissopimuksen sisään niin, että voisimme analysoida koordinaatioiden toimintaa tekemättä haittaa subsidiariteetille tämä kollegalle, joka korosti subsidiariteetin merkitystä, ja olen tästä aivan yhtä mieltä. Tietojen vaihto jo, eh, ennen seuraamuksia on tarpeellista Euroopan unionin ja kolmansien maiden osalta. Seuraamus- ja rikkomusjärjestelmän yksinkertaistamisella voidaan lisätä johdonmukaisuutta. Jäsenvaltioiden on myös johdonmukaisesti lähennettävä seuraamuksia ei ainoastaan kynnysten kautta, vaan tällaisten haarukoiden kautta, niin kuin ehdotin. Ehdotan vielä kerran, että, että seuraamusten alueellisuutta, territoriaalisuutta pidettäisiin tärkeämpänä oikeudenkäyttövalinnan perusteena sen, että voitaisiin välttää tällainen oikeuspaikkakeinottelu ja voitaisiin myös polkumyynti tilanteissa välttää massiivisten äh, varastojen syntyminen verokysymysten takia. No, tässä tilanne tällä hetkellä, en pullin kyllä tarkistusehdotukset, ja mikäli muistan oikein, niin meillä on 18. maaliskuuta määräaika, ja tämän jälkeen jatkamme työtä rakentavasti ja tehokkaasti. Merci beaucoup. Ja in der Tat, ähm, am Kiitos. Paljon todellakin 18. päivä maaliskuuta on tarkistusten jättämisen määräaika. 18. päivä maaliskuuta kello 12. Puolilta päivin 21. päivä huhtikuuta keskustelu jatkuu ja äänestykset järjestetään myös Kiitos oikein paljon. Seuraavana esityslistan kohta 16. Euroopan globalisaatiorahaston toiminta. Työllisyysvaliokunta kirjoittaa mietinnön ja totta kai globalisaation vaikutukset ja työllisyys ovat kauppasuhteisiinkin liittyviä kysymyksiä. Siinä mielessä joulukuussa päätimme kirjoittaa lausunnon työllisyysvaliokuntaan ja kauppastrategiassa, kauppaa kaikille strategiassa globalisaatiorahasto on myös suuressa roolissa. Siinä mielessä on järkevää keskustella tästä aiheesta. Helmikuussa ensimmäinen keskustelu ja nyt meillä on lausuntoluonnos edessämme. Valmistelija saa puheenvuoron Agnes. Hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin tämä on lausunto työllisyysvaliokunnan mietintöön. Ja tässä ihan lyhyesti pyrimme esittämään – mitkä asiat ovat meidän mielestämme tärkeitä Inta-valiokunnan asioita, jotka pitäisi tähän mietintöön saada mukaan. Minusta tuntuu, että tämä on ehkä itsestään selvää, mutta ehkä esittelen kuitenkin ihan lyhyesti nämä tärkeimmät seikat. Meille on tärkeää saada kunnolliset vaikutusten arvioinnit – kaikkien kauppasopimusten yhteydessä, jotta voimme tietää, mitkä ovat haavoittuvaiset alat. Samalla vetoaisimme sen puolesta, että vahvistetaan kuulemisdirektiiviä niin, että asianosaiset järjestöt, työmerkkana osapuolet voivat ajoissa lähteä suunnittelemaan keskusteluita sosiaalisesta ohjelmasta. Tässä lausunnossa mainitaan myöskin se, että haluttaisiin, että globalisaation rahastosta saataisiin tukea myös PK-yrityksille. Tuhannesta työntekijästä on päästy 500, mutta sitä voitaisiin vielä vähentää globalisaatiorahastoa käytetään, kun puhutaan työpaikkojen menetyksistä, jotka eivät muuten toteutuisi, paitsi että kun myydään alihintaan. Siksi kaupan suojakeinoja tulisi vahvemmin käyttää, koska näin voidaan ennalta estää se, että jälkikäteen pitää korjata asioita globaalisaatiorahaston turvin. Tässä ehdotukseni kiitos. Kiitos nyt varjoesittelijät. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvon kollegat. Ensinnäkin halusin kiittää esittelijää lausunnosta. Siinä globaalisti otetaan huomioon huolenaiheet, jotka liittyvät mahdollisiin vaikutuksiin globalisaatiossa ja miten se vaikuttaa yrityksemme ja talouteemme. Kuten korostimme ensimmäisten keskustelujen aikana aiheesta, on tärkeää ennakoida vaikutuksia jotka vapaakauppasopimuksella voisi olla markkinoihimme, ja vaikutusten arvioinnit ovat juuri tätä varten. Valtiot, työmarkkinoiden mutta myös yritykset, ne pitää tehdä yhteistyötä, jotta voidaan ennakoida näitä vaikutuksia. Muutama huomio liittyen kohtaan viisi. Tuemme sitä, että uudistetaan näitä välineitä ilman, että niitä heikennetään näitä kaupan suojatoimia siis. Niillä voidaan torjua kaikenlaista epäreilua kilpailua Tämä saattaa vaikuttaa katastrofaalisesti yrityksiimme muuten. Mitä tulee kohtaan neljä? Haluaisin jättää muutaman varauman EPP-ryhmän nimissä. Se, että tämä kynnysarvo laskettaisiin eikä rakentusehtojen osalta vaikuttaisi voimakkaasti budjettiin, ottaen huomioon sen, että tosi paljon enemmän hakemuksia, ottaen huomioon budjettirajoitteet, muussa koulutuksessa tämä ei vaikuta toteuttamiskelpoiselta. Kuitenkin on tärkeää, että pk-yritykset voisivat saada EG-rahastosta varoja ja tämän takia haluamme edelleenkin puoltaa näitä poikkeuksia kelpoisuusehtojen osalta. Tätä viimeisen kohtaan kuusi. Minusta on tärkeää täydentää sitä, jotta luodaan suora yhteys EGRn ja kolmansien maiden markkinataloustatuksen välille. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Edustaja Stabatti ryhmän nimissä. Ja, als eingefleischte Freihändler. Niin vapaakaupan puoltajana ECR on sitä mieltä, että globalisaatio rahastoa ei tulisi hyväksyä subsiditeettisyistä. Jos joskus tarvitaan julkisia varoja, niin tämä asia olisi parempi hoitaa alaisemmalla tasolla. Siellä kansallisella tasolla on nopeammin enemmän tietoakin kuin eu tasolla. Tässä syntyy asymmetriaa muuten väistämättä, kun rakenteet ovat monimutkaisia. Jokaista maata kiinnostaa käyttää tätä globalisaatiorahastoa omassa maassaan. Näin tehdään tiettyjä siirtoja, joita emme puolla – ECR-ryhmä tukee vapaakauppaa ja sitä kautta kilpailua. Kiitos. ALDE-ryhmän nimissä edustaja Desannes. Merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni on tietenkin säilytettävä tämä rahasto. On oikein hyvä, että Eurooppa on sen perustanut, mutta sitä on parannettava ja uudistettava. On erittäin tärkeää ennalta ennakoida näitä muutoksia eikä sitten puuttua vaikutuksiin. Tämä edellyttää vaikutusten arviointeja. Minun mielestäni esittelijä on aivan oikealla linjoilla, kun hän sanoi, että on vahvistettava tätä puolta. Se on hyvin tärkeää, kun ajatellaan rahaston uskottavuutta. Tarvitaan uudistuksia rahastoon, jotta se palvelisi paremmin pk-yrityksiä. Tämä on aivan elintärkeää. PK-yritykset todella ovat ne, jotka tuovat työllisyyttä Euroopan unionin ja liian usein ne jäävät kansallisen tai eurooppalaisen julkispolitiikan ulkopuolelle. Todella esittelijä on aivan oikeassa ja tuemme häntä tällä linjalla. Sitten vielä pari asiaa on selvää, että on toimittava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja meidän on vahvistettava kaupansuojakeinoja. Tämä on tärkeä asia, siitä puhuitte itsekin mutta samalla kun vahvistamme kaupansuojatoimia, meidän on toimittava. Meillä pitäisi olla teollinen, yhteinen teollisuusstrategia, yhteinen investointistrategia. Tässäkin asiassa toivoisimme, että Euroopan unioni olisi tehokkaampi. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Kueryhmän nimessä edustaja Kullu. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Huomenta. Haluaisin kiittää esittelijää hyvin mielenkiintoisesta ja vaikuttavasta ehdotuksesta, sanokaamme näin. Tämä oli miellyttävä yllätys meille, kun näimme tämän ehdotuksen sillä me tarvitsemme, tai meidän pitää korostaa yhä uudestaan sitä, että globalisaatio ei ainoastaan positiivinen asia. Usein siihen liittyy kielteisiä vaikutuksia, kuten esimerkiksi työttömyyttä, ja meidän pitää tukea niitä, jotka menettävät työnsä, tai jos on yritykset, jotka kohtaavat vaikeuksia globalisaation takia. Lisäksi me tuemme ajatusta siitä, että pitää arvioida kaikkia kauppasopimuksia ja arvioida tuloksia, mitä sitä seuraa. Ja pitää arvioida sitä, mitä tapahtuu kaikkein heikommassa asemissa oleville sektoreille. Me suhtaudumme myös myönteisesti siihen, että globalisaatiorahaston mandaattia lainataan, jotta katsotaan myös ne työntekijät, jotka ovat menettäneet työpaikkaansa johtuen globaalin finanssikriisin takia. Lisäksi aina kun on alue, johon voitaisiin kohdentaa nuorisotyöttömyysaloite toimia niin tätä pitäisi käyttää, jotta voidaan antaa mahdollisuus jäsenvaltioille antaa sosiaalista tukea nuorille työttömille. Tämä on ollut väliaikainen järjestely, joka tulee umpeutumaan pieni. Haluaisimme nähdä, että sitä jatkettaisiin, että siitä tehtäisiin vakituinen järjestely. Sitten mitä tulee konkreettisempiin ehdotuksiin, 500 työntekijää tämän lukumäärä on liian korkea. Ehdottaisimme muutosta tähän kynnysarvoon. se on 50 työntekijää, jotta pk-yritykset tulisivat tähän mukaan. Toiseksi haluaisimme, että globalisaation rahaston budjettia kasvatettaisiin, ottaen huomioon, että globaali finanssikriisi ei tule poistumaan pien ja kolmanneksi pitää yksinkertaistaa menettelyjä. Ja pitää lisätä tietoa jäsenvaltioissa. Niitähän pitäisi panna prosessia. Kiitos. Maria Reina. Maria Reina. Merci, merci à Agnes. Kiitoksia, kiitos Agneselle tästä työstä koskien globalisaatiorahastoa. Se, mitä esittelijä ehdottaa, niin tässä on oikein kiinnostavaa. Riittää, kun katsomme, kuinka tänä päivänä EGR toimii. Tämä rahastohan tekee työtä jälkikäteen. Eli siinä vaiheessa, kun globalisaation tuho on jo käynyt, kun kokonaiset teollisuusalat on täysin jo menetetty Euroopassa ja kun tuhannet työpaikat ovat jo hävinneet, niin sitten osalle työntekijöistä äh, annetaan apua uuden työpaikan löytämiseksi. Tämän Euroopan globalisaation rahaston puitteissa on useita pyyntöjä, jotka koskevat samaa aluetta. Eli joillakin alueilla teollisuus on kokonaan katoaa. On hyvin vaikeaa sitten saada kunnon kunnon uudelleen koulutusprosenttia ja joissakin vaiheissa puhuttiin 90 prosentista, mutta sitten tilanne heikkenee, kun tietyllä alalla on yhä vähemmän taloudellista toimintaa. Jos halutaan mm, tehokkaampaa toimintaa, tarvitaan alueellista uudelleen, toiminnan uudelleen suuntaamista. Ja tähän olisi myös otettava mukaan vapaakauppasopimukset, kun rahastoa lähdetään uudistamaan ja sen toimintaa tarkastelemaan. Pitäisi siis tehdä työtä jo etukäteen alueellisten teollisen toiminnan uudelleen suuntamisen kannalta. Vaikutusten arviointien pitäisi olla ehkä vähän hienojakaisempia koskien kauppasopimuksia, koska ne ovat nyt makrotason tutkimuksia, eivätkä ne totea, mitkä ovat niitä aloja ja niitä alueita, jotka tulevat häviämään. Tarvitaan paremmin kohdennettuja vapaakauppasopimusten vaikutusten arviointia. Ja näiden tulosten pohjalta sitten tulokset linkitettäisiin tähän rahastoon. Mm, globaali rahasta pitäisi mm, muuttaa niin, että ei toimita ainoastaan siinä vaiheessa, kun tuho on jo käynyt, vaan toimittaisiin varhaisemmassa vaiheessa niin, että saadaan koko alueella tuotantoa käännettä toisen suuntaan. Ja todella on lisättävä rahaston budjettia. 150 miljoonaa vuosittain ei riitä näiden globalisaation vaikutusten paikkaamiseksi, joten olisi todella pyydettävä suurempaa budjettia. Merci. Äh, Kiitos. Nyt antaisin komissiolle puheenvuoron. Honorable Chair, uh, honorable members. Uh... Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. I, I apologize. I... Pahoittelut Saavuin vähän myöhässä. En ollut ihan tietoinen siitä, koska tämä asia on esityslistalla, joten pahoittelen todella vilpittömästi tätä myöhästymistä. Olen lukenut tämän lausunnon ja kuunnellut nyt keskustelua, sitä osaa, jonka aikana olin paikalla. Uskon, että useat asiat, joita on vaadittu kauppasopimuksilta ja niiden vaikutuksilta ovat kyllä globalisaation rahaston ulkopuolista asiaa. Jotkut ovat sanoneet, että nämä ovat asioita, jotka pitäisi sisällyttää tuleviin kauppasopimuksiin ja mitä vaikutusten arviointeihin tulee, niin tämä on varmasti ihan totta ja tämä on varmasti paras tapa lähestyä tätä ongelmaa. Mitä pk-yrityksiin tulee? Ne on jo hyvin katettu nykyrahastossa koskaan alakohtaisia alueellisia tapauksia. Ja voidaan vähentää tuen saajien määriä silloin, kun on vakava vaikutus alueeseen ja talouteen. Pyytäisin muistamaan subsidiariteettiargumentin tässä. Ei ole sopivaa, että eurooppalainen väline on mukana, jos työpaikkaa menetetään vain 50, koska tällaista tilannetta pidetään sellaisena, että se voidaan hoitaa alueellisesti tai jäsenvaltiossa. Jos alue jäsenvaltio kuitenkin on hyvin pieni tai kyse on pienistä työmarkkinoista, niin voidaan esittää hakemus globalisaatiorahastoon, vaikka luvut olisivat pienet. 1500 vähennetyn työntekijän raja on usein tullut alennetuksi tietyissä tapauksissa. Mitä tulee nuoriin työttömiin henkilöihin, eli näihin niin kutsuttuihin NEET-nuoriin, jotka eivät ole koulutuksessa tai joilla ei ole työpaikkaa. Tämä kuluu umpeen ensi vuonna, eivätkä NEET-nuoret nytkään pääse hyödyntämään täytäntöönpanokautta, jota on kaksi vuotta, koska kaikki hakemukset, joita esitetään nyt, eivät ehdi tuohon kahden vuoden määräaikaan. Tämä ehkä olisi hyvä pitää mielessä. Budjetista rahasto on sellainen, että budjetti on tällä hetkellä riittävä, mutta tietenkin jos soveltamisalaa kasvatettaisiin, budjettiakin pitäisi ehkä katsoa vähän uudestaan. Uskoakseni olen vastannut nyt niihin kysymyksiin, joita esitettiin, kun olin täällä paikalla. Ehkä oli vielä muita, joihin minun tulisi vielä vastata. Kiitos. Kiitos paljon, valmistelija. Eh, dank. Kiitos. Kiitokset valiokunnan jäsenille ja komissiolle näistä reaktioista. Sinänsä on hienoa, että kaikki sanovat, että on hienoa, että ennakoidaan kauppasopimusten ehtojen kautta tätä, eli aito lähestymistapa, jossa on tällainen vakavasti otettu kattava, laaja vaikutusten arviointi, se voi kyllä auttaa yhdessä siinä, että sopeutetaan myös tiedottamiseen liittyvää direktiiviä, jotta työmarkkinaosapuolet saadaan ajoissa saman pöydän ääreen pohtimaan niitä vaikutuksia, joita muutoksen kautta voi syntyä uuden kauppasopimuksen yhteydessä. Jos katsotaan reaktioita, niin toisaalta kuulen ECRn sanovan, että läheisyysperiaate pätee, mitään sääntöjä ei tarvita. Ei tarvita eurooppalaista globalisaatiorahastoa. En itse ajattele noin, kuten jo ymmärsitte varmasti, kun puhutaan siitä, minkälaisista ihmismääristä on kyse, niin PK-yritykset valittelevat aivan oikeutetusti mielestäni siitä, että nämä rajat ovat niin suuria. Ehkä meidän pitäisi keskustella siitä, miten pohditte sitä, voitaisiinko joustaa alaspäin joka tapauksessa, mutta pk-yritykset todella pahoittelevat sitä, että he eivät voi käyttää tämän rahaston varoja, ja nämä ovat oikeutettuja valituksia mielestäni. Katson tarkkaan tätä kynnysasiaa vielä. Minusta tuntuu kyllä, että meidän pitää tehdä jotain, jotta voimme tukea pk-yrityksiä enemmän. Itse en ole tähän ottanut mitään kommentteja vielä budjetista. Vähän olen myöskin jäänyt odottelemaan, mitä työllisyysvaliokunnan mietinnössä sanotaan. Ehkä jätetään se sinne, koska – Oikeastaan meidän työmme on enemmän tämä, että vapaa kaupan mahdollisia vaikutuksia ennakoitaisiin. Ei kohdata jälkikäteen, vaan katsotaan, miten hyvän työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun kautta päästään tähän ennakoimaan. Lopuksi kiittäisin vielä kaikkia, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Kiitos. Herzlichen Dank. Sydämestä kiitokset. meidän täytyy huolehtia siitä, että saamme lausunnon ajoissa. Työllisyysvaliokuntaan määräaika on 22. päivä maaliskuuta, puolelta päivän 22. päivä maaliskuuta, siis kello 12. Nicht nun, sondern sechs. Ei, vaan kuudelta iltapäivällä. Kuudelta iltapäivällä kello 18 on määräaika. Six hours more, six hours more. So. Um, <laughs> <laughs> And the vote will be on the 21. päivä huhtikuuta äänestetään. Kiitos oikein paljon. Und dann kommen wir zu Punkt 17. Kohta 17. Ei mitenkään vähemmän merkittävä kohta. Tiedätte kaikki, että Syyrian sodan takia monet ihmiset pakenevat arvioiden mukaan puolet syyrialaisista ovat nyt pakoreiteillään. Ja monet ihmiset ovat löytäneet turvaa naapurivaltioista, erityisesti Jordaniasta. Arvioiden mukaan noin 630 000 syyrialaista pakolaista – on Jordaniassa tällä hetkellä ja tietenkin yhteisön täytyy pohtia sitä, miten näitä ihmisiä tuetaan. Jos ajatellaan elinoloja ihan konkreettisesti, mutta myös taloudellisia seikkoja on pohdittava. Luontoon konferenssissa tämä kävi selvästi julki helmikuun neljäs päivä. Nyt halutaan siis parantaa elinolosuhteita ja parantaa myöskin taloudellisia oloja. Ja silloin pitää ajatella, olisiko EU-markkinoiden avaaminen tuotteille juuri pakolaisleireistä sopiva keino. Ajatellen sitä, että muutetaan alkuperäsäännöstöä niin, että voitaisiin turvata parempi pääsy. Komissio on valmistellut tätä asiaa ja tänään aiheesta keskustelemme. Olen iloinen siitä, että pian myös Jordanian kuningaskunnan lähettiläs tulee tänne, Josef Bataini, ja hän tulee tänne ihan muutaman minuutin kuluttua. Annamme varmasti hänelle mahdollisuuden myös kommentoida näitä kysymyksiä, joihin otamme tällä kantaa. Ehkä voisin ensin pyytää komissiota esittelemään omat ajatuksensa. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tämä ei vaikuta olevan paras päivä komissiolle, jos ajatellaan osallistumista, mutta kun nyt olemme hieman aikataulua edellä, niin minulle sanottiin, että kollegamme ovat matkalla. Tämän verran voi sanoa teille tällä hetkellä. Ehkä voimme odotella. So not the best day. No ei, komission paras päivä. No näin saattaa nyt olla. Ehdottaisin viiden minuutin taukoa. Palaamme tänne 20 yli. 20 past. 20 yli 11. Jatkamme. Okei. Okay. So, um, the commission is there, but... No niin, komissio on edustajan paikalla, mutta esittelijä on kadonnut. Olisiko mahdollista saada Emanuel takaisin tänne? Barbara, can you have a look on... Barbara, voitko katsoa, onko Emanuel missä? We are not too fast, we are in, time. Teemme Emme liian nopeasti, vai ihan aikataulussa. Focusing on Nevertheless, so now we start. Joka tapauksessa aloitetaan nyt. Kuten selitin aikaisemmin, nyt keskustelemme mahdollisuudesta yksinkertaistaa alkuperäsääntöjä tuotteille, jotka tulevat Jordanian kuningaskunnasta ja pakolaisleireiltä. Holistissa lähestymistavassamme siis, pyritään vahvistamaan elisosuhteita – ihmisille, jotka asuvat pakolaisverhetysti syyrialaisille, on järkevää kehitellä mahdollisuuksia tuoda tuotteita, heidän tuotteitaan Euroopan markkinoille. Olen iloinen siitä, että Jordanian kuningaskunnan suurlähettiläs on paikalla kanssamme tänään. Ja komission jälkeen annan hänelle Äh, puheenvuoron, että hän voi reagoida näihin suunnitelmiin, joita komissio nyt ollut. Nyt komissiokin on paikalla ja haluaisin pyytää komissiota esittelemään ajatuksiaan ja suunnitelmiaan sääntöjen yksinkertaistamisen osalta, jos sitä ajatellaan näitä alkuperäsääntöjä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta teille ja huomenta valiokunnan jäsenille. Olen oikein iloinen siitä, että minulla on nyt mahdollisuus lyhyesti kertoa valiokunnalle aloitteesta, jota olemme valmistelemassa Jordanian kanssa alkuperäsääntöjen osalta. Kontekstista vähän ensinnäkin varmastikin kaikki olemme tietoisia siitä, miten suuria vaikutuksia Syyrian jatkuvalla kriisillä on ollut sen välittömiin naapureihin ja laajemmalle alueelle. Tässä mielessä Jordanian kuningaskunta on erityisesti ollut alttiina. Maa on ottanut yli miljoona pakolaista Syyriasta. Samaan aikaan Jordanian perinteinen kauppa on romahtanut Perinteiset, perinteiset Syyrian ja Irakin markkinat ovat romahtaneet, samoin kuin sen, mm, sen reitit Turkkiin mm, viennin osalta. Tässä tilanteessa Jordania on vedonnut kansainvälisen yhteisön ja pyytänyt tukea, samoin Euroopan unioniin, ja se on pyytänyt kattavaa holistista lähestymistapaa Syyrian pakolaiskriisiin. Asia, josta haluaisin kertoa tälle valiokunnalle, koskee sitä, että Jordania on tehnyt EUlle erityispyynnön koskien tukea kauppapolitiikan aloitteissa. Sen lisäksi, että annetaan perinteisempää humanitaarista ja kehitystukea ja apua EU- ja sen jäsenvaltiolta. Jordania on pyytänyt, että Euroopan unioni sallisi joustavamman alkuperäsäännöstön Euro- Jordanian vientiin EU-hun kuin mitä sopimuksessa ja assosiaatiosopimuksessa todetaan. Tähän liitetään muitakin merkittäviä toimia. Jordania on todennut, että näin voitaisiin auttaa ja in, stimuloida investointeja Jordaniassa ja lisätä tuottavaa toimintaa ja sen myötä voitaisiin luoda myös taloudellisia mahdollisuuksia paitsi Syyrian pakolaisille, myös jordanialaisille ja mahdollisesti samalla myös voitaisiin hieman vähentää pakolaisten painetta siirtyä eteenpäin ja suunnata kohti Euroopan unionia. Nämä ehdotukset Jordania esitti viime syksynä ja tämän vuoden tammikuussa toimitimme teillekin on koskevan asiakirjan koskien tätä lähestymistapaa, tätä kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Ehdotuksen seurannan muodossa komissio on nyt laatamassa ehdotusta EUn aloitteeksi, jonka kautta tuettaisiin Jordania tässä asiassa. Teemme erityisesti työtä sen eteen, että voisimme saada aikaan ajallisesti rajoitetut muutokset alkuperän niin että voitaisiin luoda uusia taloudellisen toiminnan ja investoinnin mahdollisuuksia työpaikkoja pakolaisille. Tämän ehdotuksen mukana on muutamia tärkeitä asioita, jotka on huomioitava sen suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Haluaisin joitakin näistä asioista teille nyt kertoa, joita harkitsemme. Ensinnäkin, mitä tulee tähän mahdolliseen aloitteen kestoon. Keston on oltava riittävä jotta se luo kannusteet investoinneille ja todellisille taloudellisille vaikutuksille, mahdollisille jordanialaisille viejille. Komissiossa olemme ajatelleet, että kymmenen vuotta voisi olla sopiva aikajakso, ja niin, että sitä voidaan sitten puolessa välissä tarkistella. Olisi tällainen puolivälin arviointivaihe. Sitten tavoitteet ja maantieteellisiä alueita Jordanian sisällä. Kyseessä olisivat yritykset, jotka voivat luoda työllistymismahdollisuuksia pakolaisille. Joulukuun ehdotuksessa Jordania tunnisti viisi teollisen kehityksen aluetta tätä varten. Olemme nyt tarkastelemassa näitä alueita Jordanian kanssa ja saattaa olla, että sopeutamme tätä valintaa tai ehkä lisäämme siihen vielä jotakin, kun valmistelemme aloitetta. Jordania on tunnustanut tarpeen varmistaa se, että näin, nämä toimet linkitetään tiiviisti pakolaisten työllistämiseen. Sitten näistä alkuperäsäännöistä, joita voitaisiin tarjota Jordanian vientiä varten toisin, kuin niistä on säädetty assosiaatiosopimuksissa. Ajattelimme, että voisimme käyttää sääntöjä, että sovelletaan vähiten kehittyneisiin maihin, niin kaikki paitsi aseet järjestelmän puitteissa. Nämä ovat joustavammat säännöt viejille ja näin ollen niiden kautta voitaisiin luoda lisää kannustimia kauppaa ja tuotantoa varten. Meidän olisi myös tarkasteltava, kuinka järjestelmä tai aloite toimisi, joten kun valmistellaan aloitetta, keskustelemme sopivista menettelyistä, sertifioinnista, varmentamisesta ja valvontavaiheesta, kunhan aloite saadaan ensin jaloille. Olemme myös keskustelleet Jordanian kanssa siitä, mikä olisi, mitkä tuotteet olisi otettava mukaan. Tässä olisi huomioitava Jordanian oman tarjontakapasiteetti ja sen prioriteetit. Tällaisessa äh, muussa tapauksessa ajatava aloite olisi vain kosmeettinen. Ne tuotteet, jotka tähän valitaan, niiden on oltava merkittäviä, jos haluamme, että, tuo, että aloite todella saa aikaan kasvuinvestointeja ja työpaikkoja vielä tästä mekanismista ja kuinka tämä aloite sitten käynnistettäisiin. Ajattelimme yhteys, assosiaatiokomitean yhteispäätöstä liittyen EUn ja Euroopan assosiaatiosopimuksen, niin että siihen voitaisiin ottaa pöytäkirja, joka koskee alkuperäsääntöjä. Tällainen mahdollisuus on jo sopimuksessa olemassa assosiaatiokomitealle – toisissa olosuhteissa. Ja muissa Välimeren maissa tällaista mahdollisuutta on jo hyödynnetty. Euroopan kanta oli sitten neuvoston tekemä komission ehdotuksesta, mutta mielestäni on tärkeää, että myös parlamenttia täysin tiedotetaan aloitteesta. Ajoituksesta Meistä on tietenkin tärkeää vastata nopeasti nykytilanteessa. Komissio on valmistelemassa ehdotustaan ja se toimitetaan neuvostolle. Toivomme, että ehdotus on valmis huhti-toukokuun vaihteessa ja näin sitten päätös, yhteinen päätös EUn ja Jordanian välillä voitaisiin tehdä ennen kesää ja näin aloite saataisiin käyntiin. Lyhyesti sanottuna puheenjohtaja, näin saitte käsityksen siitä, mitä komissiossa olemme tehneet yhdessä jordanilaisten kumppaneiden kanssa. Jos teillä on tähän jotakin kysymyksiä tai muuta kommentoitavaa jäseniltä, niin mielellämme vastaamme. Kiitoksia. Aina. Kiitos paljon. Nyt vain tarvat toivottaa kehitysvaliokunnan puheenjohtaja Linda Mäkävänin tervetulleeksi. Tervetuloa tänne. Ja nyt annan suurlähettele puheenvuoron, olkaa hyvä. Ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja, huomenta hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia yleisesti sen jatkuvasta kiinnostuksesta ja tuesta, jota on Jordanialle viime vuosina. Erityisesti haluaisin kiittää tätä kunnianarvoisaa valiokuntaa sen kiinnostuksestaan tähän tilanteeseemme ja kiitos, että sain tulla tänne puhumaan teille kollegani komissiosta on antanut hyvin selvän kuvan siitä, mitä tapahtuu. Hän puhuu yksityiskohdista ja teknisistä asioista, sen takia en itse toista tätä, mutta haluaisin puhua myös käsityksistämme tästä naiset ehdot Jordania on turbulentissa tilanteessa. Kuitenkin se on osoittanut vakautta ja se tulee tekemään yhteistyötä kansallisen yhteisön kanssa tukeakseen hyviä arvoja, muun muassa rauhaa ja turvallisuutta ympäri maailman Jordania diplomatiansa myötä, muun muassa YK turvallisuusneuvoston jäsenyys, ja se on myös yhdessä Välimeren, on ollut Välimeren unionin puheenjohtaja, se on ollut aktiivinen ja edistänyt tärkeitä asioita kansainvälisellä näyttämöllä. Se on sponsoroinut ja tukenut useita päätöslauselmia ja e julkilausumia tähän suuntaan. Jordania on tehnyt töitä kohti globaaleja aloitteita, jotka edistävät suvaitsevaisuutta, vuoropuhelua ja kulttuurin ja uskontojen yhteistyötä kohti. Tämä on näkynyt monissa Jordan aloitteissa, muissa Amanin viesti ja YK on globaali uskontojen harmonian viikko. Sillä estetään suvaitsevaisuutta ja vuoropuhelua muun muassa sanoa Jordania huolimatta taloudellisista kriiseistä ja sekasorrosta. Naiset tehdään edelleenkin osoittaa päättäväisyyttä, määrätietoisuutta tiellä kohti uudistuksia Jordania ei otta, hyödyntänyt näitä omaksi hyödykseen, vaan näitä toimia. Ja nyt on uusi vaalilaki ja puoluelaki ja kuntalaki, joka osoittaa, että Jordania on sitoutunut näihin uudistuksiin, joilla asioita viedään eteenpäin. Tämä tulee Syyrian ja Syyrian kriisivaikutuksiin Jordaniassa – varmastikin kaikki tiedätte, Jordani on avannut ovensa pakolaisille viimeisen vuosikymmenen aikana. Syyrialaisia pakolaisia on tullut jatkuvasti. Jordaniassa on nyt yli 1,3 miljoonaa syyrialaista. Suurin osa heistä on urbaaneja pakolaisia, eli hyvin pieni prosenttiosuus osuu, asuu leireissä. Suurin osa asuu kylissä ja kaupungeissa Jordaniassa Tämä tekee taakasta vieläkin surman näille vastaanottaville yhteisöille ja hallitukselle itselleen. Luonnollisesti tämä on aiheuttanut suurta taakkaa jo nyt vedelle. Muun muassa Jordaniassa on, oli neljänneksi vähiten vettä maailmassa. Ja nyt olemme toiseksi köyhin. Ja Jordaniassahan on nyt yli kolme miljoonaa ihmistä, mukaan lukien muitakin kansalaisuuksia. Totta kai sitten on energiakysymykset. Siltä osin Jordania on köyhä maa. Meillä on hyvä energiaa, erityisesti sen jälkeen kun on keskeytetty nämä kaustoimitukset, joita käytettiin. Ja tuli Egyptistä. Koulutusjärjestelmä kärsii myös valtavasti. Useimmat koulut Jordaniassa nyt tekevät töitä 203 vuorossa, mikä on taakka koko koulutusjärjestelmälle ja henkilöstölle, opettajille ja hallinnolliselle henkilöstölle. Yritämme sisällyttää niin paljon syyrialaisia lapsia kuin mahdollista näihin kouluihin. Yritämme antaa heille toivoa, mutta Jordanian rajat ovat todellakin lähellä. Meillä on rajamme, emmekä voi sisällyttää kaikkia syyrialaisia lapsia. Työstämme kysytään edelleen terveydenhoitojärjestelmä ja sektori kärsii valtavasti koska kuninkaan käskystä kaikki syrjäläiset Jordaniassa pääsevät kaikkiin julkisiin palveluihin, aivan kuten jordanialaiset. Tämä on taakka. Jordanian aikaisemmin, kun meni klinikalle ja odotti 20 minuuttia, että pääsi lääkärille, nyt hän odottaa 3-4-5 tuntia. Ja tämän lisäksi tiettyjä lääkkeitä tarpeeksi työllisyys. Siinäkin on suuria taakkoja, tämä on vaarallista ja hälyttävää syyläiset Jordaniassa ovat ottaneet yli 107 000 työpaikkaa jordanilaisilta. Ja kun ajatellaan, että on esimerkiksi viiden, viiden hengen perheen isä, ja kun lasketaan sitten tämä 100 000 kertaa viisi, niin tämä luku on melkein miljoona jordanilaista, jotka kärsii joko työvoimapulasta tai muista ongelmista. Syyrialaisten lisäksi Jordaniassa on yli 400 000 irakilaista Persialaisen sodan jäljiltä. He ovat Jordaniassa, he eivät ole pakolaisia, mutta he jakavat kaiken jordanianlaisten kanssa infrastruktuurin ja kaikki alat mukaan lukien vesi ja energia, koulutus ja terveydenhuoltopalvelut. Ja viime vuosien aikana, no Jordania on hyvin suotsevainen maa tuolla alueella, olemme onnistuneet tuomaan Jordaniaan kymmeniä tuhansia kristittyjä ja jesidejä, jotka kärsivät uskonnollista terroria Irakissa Daeshin takia. Nyt he asuvat Jordanissa ja jakavat jordanilaisten kanssa taas nämä hyvin niukat resurssit. Valitettavasti mennä vuosina olemme saaneet yli 100 000 jemeniläistä ja libialaista heidän tilanteen takia, joten kaikki ovat Jordaniaan koska se on suvaitsevainen maa ja avoin yhteisö. Mutta kuten kuningas sanoi, olemme nyt tulleet ihan äärirajoille Jordaniassa. Voidaan sanoa, että Jordania on nyt maailman ensimmäinen maa, jos ajatellaan pakolaisten määrää 17 vuoden aikana. Jordania on nyt ihan äärirajoilla. Se on yrittänyt auttaa pakolaisia, jotka pakenevat vaaraa. Kansainvälinen yhteistyö valitettavasti on vain 36 prosenttia toimittanut siitä, mitä tarvittaisiin. Jos ajatellaan tätä Jordanian suunnitelmaa, jolla vasta tähän tilanteeseen, niin loput lähes 70 prosenttia, no Jordanian hallituksen pitää kattaa nämä tarpeet kustannukset, joiden budjetti on lähes 7 miljardia USA-dollaria, jos ajatellaan Syyrian pakolaisia vuodesta 2011 lähtien. Uusi suunnitelma 2016-2018 varaa lähes 8 miljardia US-dollaria, USA-dollaria tähän. Jordania yrittää auttaa kumppaneitaan ja EUtaan, jotta voidaan pysäyttää tämän pakolaisten liikamäärä ja tulo Eurooppaan, mutta joudun tekemään myös kaikkensa, jotta voidaan pysäyttää ulkomaisten taistelijoiden, terroristien ja delegaatioiden saapumisen Eurooppaan. Olemme aina osoittaneet, että olemme hyvin usko, luotettava kumppani EUlle. Kaos alueella vaikuttaa Jordanian ulkomaisen kauppaan, niin kuin kollegani, komission kollega tässä sanoi. Perinteiset kauppareitit ovat Tulet leikatuksi johtuen kriisistä Irakissa ja Syyriassa. Tämä on lisännyt Jordanian budjetin kurjuutta. Lisäksi se vaikutti myös matkailuun ja kaikkeen muuhun. Jordania on päättänyt kansallisyhteisöllä esitellä hyvin rohkean holistisen lähtemistavan, Tämän huomioon, että valitettavasti pakolaiset eivät palaa lähiaikoina Jordania on päättänyt antaa toivoa syyrialaiset, kasvat Jordaniassa pyrkivät vakauttamaan tilanteensa, saada heidät tuntemaan törsiksi, jotta he ajattele pakenemista ja tätä vaarallista matkaa kohti Eurooppaa. Suurin osa pakolaisista Jordaniassa, tämä on tutkimus, jonka YK pakolaisjärjestö teki, on osoittanut siis, että ovat alkaneet myydä taloaan, kiinteistöjä syrjässä, että voisivat jotta heillä olisi varaa tähän matkaan. Jordania on näin ollen päätä tehdä yhteistyötä kasvavan yhteistyö, yhteisön kanssa vakattauksen tilanteen. Ja voin ilmeisesti kertoa teille, että tietyt EU-ystävät, EUn ystävämme ovat jättäneet Jordanialle, että taisin pohtia tapoja, joilla voisi lähettää pakolaisia Eurooppaan meriteitse esimerkiksi, mutta kiitämme heitä ja sanomme, että Jordania ei ikinä käytä hyväkseen kriisejä, me kiristä, olemme luotettavia kumppaneita ja mieluummin teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa, että tarvitaan ratkaisuja ja vakautetaan syrjäisten tilanne Jordaniassa. Tästä syystä, hyvät naiset ja herrat, Jordania on päättänyt lisää työpaikkoja, satoja tuhansia, 200 000 muun muassa. Riippuu, mitä investointeja saamme houkuteltua Jordaniaan kansainvälisesti ja EUlta. Ja toistan, työpaikkojen määrä uusien työpaikkojen määrä tulee riippumaan siitä, millainen sopimus saadaan aikaan, miten voidaan yksinkertaistaa sääntöjä kumppanin kanssa, muussa EUn kanssa, joten Jordan on osoittanut, että viisi uutta teollisuusaluetta ollaan laatimassa Jordanin, jotta voidaan sisällyttää jordanlaisia ja syyrialaisia siellä. Ja näin ollen tullaan pohtimaan uusia markkinoita, kun nämä tämä uusi työvoima tekee tuotteita, sitä tarvitaan markkinoille, joille viedä. Totta kai on ollut vaikeuksia EUn ja välisissä neuvotteluissa. Jos ajatellaan näitä alkuperäsääntöjä muun muassa, sitten on ollut muitakin asioita, kuten julkiset hankinnat ja maantieteelliset alkuperämerkinnät. Sen takia lähestymme EU-kumppaneitamme ja tarjosimme tätä ehdotusta ja pyysimme olemme yli 15 vuotta pyytäneet sitä, että helpotettaisiin näitä alkuperäsääntöjä ja pyysimme, että meitä kohdeltaisiin samalla tavoin kuin USA ja Kanadaa. Ongelma on tämä alkuperäsääntöjen lisäarvo. Ajattelin, että se olisi noin 35 prosenttia, mutta kaupan pääosaston kollegat tarjosivat meille se, mitä mainittiin, eli tämän vähittyneiden kehittyneiden maan lähestymistapa. Edelleenkin neuvottelemme 10 vuotta asista ehdotus, jota voi uudistaa viiden vuoden jälkeen. Tämä on hyvin haastavaa, sillä meidän pitää saada investointeja maahan ensinnäkin ja sitten saada heidät siitä, että saat tuottoja, sillä 10 vuotta meistä ei ole kovin pitkä aika. I will stop here and uh, I will be... Tässä kaikki. Mielelläni vastaan kysymyksiä tai kommentteja vastaan. Kiitos. And firstly I will give the floor to us. Kiitos paljon. Ymmärrän pysyvää esittelijä saa puheenvuoron ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä suurlähettiläs näistä selvityksistä ja todistajan lausunnoista näemme, että tämä ei ole mikään yksinkertainen kauppapoliittinen asia, vaan tämä on meille eurooppalaisille poliittisen kumppanuuden sopimusasia. Kyseessä on maa, johon on vahvasti vaikuttanut Syyrian kriisi. Maa on ottanut valtavan määrän pakolaisia vastaan ja on sanottava suoraan, että eurooppalaisena kun kuulemme esimerkkejä Libanonista, Tunisiasta, Jordaniasta, niin voitaisiin kyllä esittää kysymyksiä koskien maan pakolaisten vastaanottoa täällä. Mutta no, tästä me nyt puhu. Näemme kyllä, minkälaisia sokkeja näissä maissa on. Ne ovat demografiaisia ja myös taloudellisia. Tästä muistutti myös komission edustaja. On aivan selvää, että Syyrian konflikti merkittävästi monimutkaistuttaa Jordanian markkinoille pääsyä Syyrian ja Irakin, jotka ovat perinteiset markkina-alueet Täällä on merkittäviä haasteita, valtavia haasteita Jordaniassa ja Euroopan unionin olisi nyt todella osoitettava kerta kaikkiaan solidaarisuutta. Se merkitsee tietenkin makrotaloudellista tukea, neuvotteluiden aloittamista eri aloilla. Varmastikin tässä valiokunnassa voitaisiin eri mahdollisuuksia pohtia. Nyt olisi jo tässä vaiheessa oltava tyytyväisiä siitä, että kansainvälinen yhteisö on sitoutunut tähän helmikuussa Lontoossa ja sovittiin globaalista tukiohjelmasta Jordanialle ja tässä mekanismissa on mukana tietenkin säännöksiä, jotka ovat erityisen merkittäviä meille Intavaliokunnassa. Tämä koskee Jordanin pyyntöä EUlle, jonka mukaan tehtäisiin jordanialaisten tuotteiden al- alkuperämerkinnöistä joustavampia, kun kyseessä on nämä uudet teollisuusalueet, uudet valmistot, siis nämä alueet, joiden tarkoituksena olisi houkutella ulkomaisia investointeja ja joissa on suuri määrä pakolaisia. Lähettiläs erittäin oikein muistutti siitä, että suurin osa pakolaisista ei ole leireillä, vaan kaupungeissa ja elävät siellä jordanilaisten rinnalla. tästä, tätä, tästä meidän on syytä heitä onnitella. Meidän on tuettava tätä pyyntöä tietenkin sillä ehdolla, että se rajoitetaan ajassa ja alueessa ja näin siitä olisi hyötyä myös jordanilaisille että syyrialaisille. Tämän 35 prosentin sääntö Kanadan ja Yhdysvaltojen mallin mukaan ei voi olla sääntö, kun meillä on ollut olemassa jo harmonisoitu välimeren alueita koskeva malli. Meidän on tuettava komission ehdotusta, mutta siihen tarvitaan tiettyjä varotoimia. Ajallinen rajoitus, se on sanottu sitten alueetta koskeva rajoitus ja sitten vielä rajoitus, joka koskee näitä Jordanian talouden kannalta strategisia tuotteita. Ja sitten vielä olisi muistettava se, että vaikka Jordania ei ole kanalle kirjoittanut Geneven yleissopimusta, niin Jordania antaa kuitenkin pakolaisille mahdollisuuden tehdä työtä ja olisi tärkeää noudattaa ilon sääntöjä. Kaikkein tärkeintä kuitenkin on nyt se, että tällaisesta poliittisesta eleestä pidättäydyttäisiin. Kyseessä on maa, joka hoitaa kansainvälisen yhteisön tehtävänsä erittäin hienosti, vaikka se on itse vaikeassa tilanteessa. Tästä syystä meidän on ehdottomasti tuettava tätä tointa. Kiitos. Nyt Varja esittelijä. Edustaja Desarnes ja sitten edustaja Mäkevän ja sitten David Martin. Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä kuin esittelijä Emmanuel Morel. Ja olen samalla linjoilla Kuulimme suurlähettilään puheen, se oli hyvin mielenkiintoista ja tiedämme, mitä tämä haaste tarkoittaa. Se on valtava hänen maalleen. Haaste ensinnäkin Syyrian pakolaisille. Sitä pitää unohtaa, että heidän pitää poistua kotikaupungistaan, jättää taakseen maansa joskus perheensä. Se on suuri haaste myös vastaanottaville maille, muun muassa Jordanialle. Kuuntelin teitä suurlähettiläistä, puhuitte vaikeuksista, joita kohtaatte jos ajatellaan tätä resurssien jakamista, tämä vesikysymys, hän on äärimmäisen tärkeä ja minusta siitä ei puhuta tarpeeksi EU-ssa, Euroopassa. Totta kai oli tämä Lontoon kokous, oli lupauksia, mutta kuten yleensäkin lupauksia, sitoumuksia. Ja sitten no, yleensä ei kuiten, asiat eivät kuitenkaan tapahdu, joten EU pitää todellakin nyt olla tilanteen tasolla vasta näihin haasteisiin ja auttaa kaikin mahdollisin tavoin vastaanottavia maita, siis näitä maita, jotka vastaan syrjäisiä, pakolaisia, eivät maahanmu- siis en käy sanoa maahanmuuttaja, ja komissiotus menee minusta oikeaan suuntaan. Sillä pitää antaa tulosuuden näkymät syrjän pakolaisille, jotka ovat maassanne. Totta kai se luomapiiriä joka vakauttaa Jordanian näissä vaikeuksissaan. Mutta uskon, että tulossa näkymän antaminen syyden pakolaisille tuleville vuosille ja kuukausille on äärimmäisen tärkeää, joten minä tuen komission ehdotusta täysin. Ja Emmanuel Marrell puhui siitä, että on nämä aikarajat totta kai, mutta aikaa pitää antaa kymmenen vuotta on hyvä. Ja sitten mitä monesta teollisuusaloista ja tietystä tuotteista, jotka ovat strategisia, ja jotka auttavat luomaan työpaikkoja, sillä sehän tässä on kyseessä. No niin, eli Jordania, kuten muutkin vastaanottavat maat, tekevät enemmänkin kuin vain oman työsarkansa tässä kauheassa konfliktissa, joka jatkuu Syyriassa oli viisi vuotta nyt EUn pitää olla tehtävän tasolla. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Merci Linda. Kiitos Linda. thank you. Kiitos Bent. Kiitos kutsusta. lähettiläs, toivoisin, että useampi kollega olisi täällä kuuntelemassa sanomaanne, koska en usko, että useimmat kollegat parlamentissa ymmärtävät, mitä täällä tapahtuu. Jordaniassa en ole käynyt, mutta Turkissa olen ja käynyt eteläisen Turkin alueilla, joilla on vastaanotettu paljon pakolaisia, jotka eivät elä, kuten sanottiin, leireillä, vaan siellä yhteisöissä. Ja valtava haaste näillä naapurimailla on, jotka tekevät parhaansa, jotta saataisiin otettua vastaan nämä ihmiset. Suurin osa näistä pakolaisista on vastaanotettu Jordaniassa ja näissä muissa naapurimaissa eikä rikkaimmissa maissa. Ja kun teitä kuuntelen vähän samoin kuin muut kollegat todella nöyryn teidän lähestymistavan tapanne edessä. Meidän valiokuntamme, kehitysvaliokunta on se taho, joka valvoo humanitaarista budjettia EU-ssa kaikissa maissa, ja meidän pitäisi antaa teille tukemme. Se, mitä näemme maailmassa tällä hetkellä, on, että monet tilanteet ovat hyvin pitkällisiä. Pakolaiset ovat leireissä tai elävät muualla kuin kotona vuosikausia. Tapasin somalialaisen, jolta on mennyt koko koulutus sivusuun, koska hän on ollut etiopialaisessa pakolaisleirissä 14 vuoden ajan, yhdeksän vuotiaasta, nyt hän on ollut 20. Kenialaisia lapsia syntyy pakolaisleireillä tällä hetkellä, joten ihmiset elävät koko elämänsä muualla kuin omassa maassa. Meidän on katsottava tätä asiaa toisin. Lähestyttävä sitä toisin, katsottava pitkän aikavälin näkymiä. Tiedän, että ekopääosasto Devko ja muut tekevät yhteistyötä, jotta saataisiin uusi EUn suunnitelma näille ihmisille, jotka ovat niin pitkän aikaa muualla kuin kotimaassaan. Olin hyvin iloinen tästä Jordanian sopimuksesta, joka Lontoossa saatiin aikaan. Voin vain kuvitella, minkälaisia jännitteitä yhteiskunnassa on, kun annetaan työlupia syyrialaisille pakolaisille, koska tiedän, miten aiheesta keskustellaan omassa maassani tästä pakolaiskriisistä ja koko siirtolaiskriisistä. Keskustelu on hyvin hankalaa. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme. Alkuperäsääntöjen muuttaminen on yksi asia. Meidän pitäisi tätä tukea kollegamme kehitysvaliokunnassa pyysivät, voisiko pyytää teitä arvoisa suurlähettiläs sanomaan jotain Spanissa ja Atalatissa jumissa olevista pakolaisista. Tämä liittyy tiukempiin Jordanian rajatarkastuksiin. Samantyyppisiä tilanteita on nähty Kreikassa. Tänään tulin juuri toisesta kokouksesta ja siellä kuulan, että tuhannet pakolaiset ovat Kreikassakin hyvin hankalissa oloissa. Ainoa oppi tässä taitaa olla se, että meidän on tehtävä yhteistyötä ei ainoastaan EUn sisällä, vaan kumppaneiden kanssa, muiden maiden kanssa, jotta löytäisimme ratkaisuja näihin ongelmiin, jotta tukisimme vastavuoroisesti toisiamme tämän vaikean kriisin aikana. Todella toivon, että voimme sopia tästä alkuperäsääntömuutoksesta ja löytää pidemmän aikavälin ratkaisun. Kiitos David. I'll be brief, but I wanted to... Kiitoksia vain lyhyesti. Halusin kuitenkin puhua. Olen yhtä mieltä kollegoiden kanssa, eikä minulla ole paljon joka lisättävää näihin tietoihin. Minä olen Euroopan unionin äh, päätarkkailijana 2013 Jordanian vaaleissa. Meidän olisi muistettava, että vuonna 2013 Nythän on vaikeat olosuhteet, mutta vuonna 2013 olosuhteet olivat hyvin vaikeat ja silloin Jordaniassa pidettiin rauhanomaiset oikeudenmukaiset vaalit. Ja tietenkin teimme ehdotuksia, kuinka järjestelmää voidaan vielä parantaa, mutta kyseessä on vakaa demokratia alueella, joka ei ole kuuluisa vakaista demokratioista. Meidän olisi annettava tälle arvoa ja pyrittävä säilyttämään tämä tilanne. Edelleen tiedän, että pakkolaisten määrä on valtavasti noussut mutta jo vuonna 2013 pakolaisia oli suuret määrät Jordaniassa – olen käynyt neljä viisi kertaa siellä muutaman kuukauden aikana vierailin Jordanian eri osissa ja olin aina hyvin vaikuttunut siitä, millaista suvaitsevaisuutta jordanilaiset osoittivat pakollisia kohtaan. Jordanilaiset itse ovat joutuneet siirtämään paikasta toiseen lähi ja he ymmärtävät tilanteen. Suvaitsevaisuuden taso oli todella huomionarvoista. Ehkä siksi, kun Jordania on kärsinyt, se on ymmärtänyt. Siihen ei ehkä ole kiinnitetty niin paljon huomiota kuin muihin Lähi-idän maihin. Siellähän ei ole paljon luonnonresursseja, vaan siellä valmistetaan ja myydään asioita ja tavaroita. Ja ymmärrän kyllä lähettilän sanat näistä markkinaloista ja reiteistä johtuen Syyrian sodasta, kun ne ovat kärsineet. Jordianalaiset kysyivät ja pyysivät vuonna 2013 muutoksia alkuperäsääntöihin ja toimintassa ja kolleganitkin tekivät samoin mutta, mutta komissiossa oli vastassa muuri. Nyt tie, tilanne on muuttunut. Uskon, että tämän vuoden helmikuun konferenssi, jonka Linda mainitsi Lontoossa, niin se varmastikin antoi vielä viimeisen sysäyksen tälle muutokselle. Emmanuel mainitsikin, että Amerikalla ja Kanadalla on mahdollistettu se, että on tämmöinen 65 prosentin kumulatiivin suus. He ovat paljon pidemmällä kuin me toivon, toivon, että voimme nopeasti saada muutokset aikaan. Tilanne on kiireinen ja kuten muutkin kollegat sanovat, tämä on varmasti yksi varmasti tärkeä panos, mutta vain yksi panos. Annamme toki taloudellista tukea Jordanialle, mutta ottaen huomioon ongelmien mittakaava, niin apu ei vielä riitä ja voimme tehdä vielä paljon kyseisen maan tukemiseksi. Kiitoksia. Kiitos. Nyt antaisin vielä komissiolle puheenvuoron. Minä haluaisin vielä liittyä siihen, mitä David juuri sanoi, esittää kannan, kun tämä liittyy vähiten kehittyneisiin maihin. Meillä on 75 prosentin raja näiden alkuperäsääntöjen, akkumuloitujen sääntöjen osalta. Ja minun logiikkani mukaisesti voitaisiin oikeastaan sanoa, että kun ajatellaan, mitä haasteita tässä on, näiden kehittyneiden maiden osalta, niin eikö Jordania voitaisi asettaa tähän samaan tilanteeseen? Se olisi täytäntöpanon osaltakin helpompi. Ja sitten tämä määräaika, jos todella halutaan nyt kannustaa investointeihin, en todellakaan tiedä, eikö kymmenen vuotta olisi liian lyhyt aika tähän, kun ajatellaan investointisopimuksiamme ja kauppasopimuksiamme, joissa on kyse investoinneista – Silloin puhutaan aina sitä, että tämä on voimassa 20 vuotta. Tietty logiikkakin on siinä, että voidaan hyötyä näistä investoinneista. Muuten investointi sopimuksissa ei lähdettäisi liikkeelle 20 vuoden ajasta. Eli miten perustellaan tuo 10 vuotta? Ja sitten kolmannesta pitää ajatella, mistä tuotteista on kyse, mistä alueista, koska emme tietenkään halua eurooppalaisia rakenteita sinänsä yleisesti kyseenalaista. Olkaa hyvä. Very much, Mr. Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valiokunnan edustajia erityisesti siitä kannustuksesta, jota annoitte komissiolle virta eteenpäin. Arvostamme kovasti positiivisia kommentteja, joita täällä esitettiin. Otamme ne mukaan ja jatkamme työtämme Jordanian kumppanin kanssa, jolla pyritään viemään tätä eteenpäin, jotta tämä järjestelmä olisi käytössä niin pian kuin mahdollista. Ja toivomme, että se voisi olla käytössä ennen kesää tänä vuonna. Muutama kommentti lyhyesti. Ensinnäkin suorastaan mainitsi perspektiivi siitä, että olisi neuvottelut Jordanin kanssa siitä, että olisi syöllä pitkään menevä laaja-alainen äh, vapaakauppasopimus. Se on totta kai tärkeää, mutta tämä on prosessi, joka vie aikaa. Ja pyrimme Jordanian kanssa löytämään hyväksyttävän perustan, jonka pohjalta voidaan nämä neuvottelut sitten aloittaa. Sitten ottaisin huomioon Jordanian huolet, jotka liittyvät äh, siihen, mitä suurtaismaiset julkiset hankinnat ja tekijänoikeudet äh, mitä tulee alkuperäsääntöihin tässä aloitteessa. Mitä tulee kestoon puheenjohtaja, suurlähettilässä voi sanoa, että komissio alun perin ajatteli lyhyempää kestoa kuin 10 vuotta, joten olemme jo pikkasen menneet tässä eteenpäin, joten älkää painostako liian nopeasti. Ehdotus on tasapaino, jos ajatellaan riittävää tukea neuvostossa, kun se esitellään siellä – olemme samaa mieltä varmasti siitä, että perustelut tälle aloitteelle ovat se, että sillä pitäisi luoda kannustimia ja saada muutosta, sillä muuten se on vain kosmeettinen väline. Muilta osin, no en huomannut kommentteja, jotka liittyisivät asioihin, joihin pitäisi vastata nyt, mutta voin vakuuttaa teille, että tulemme jatkamaan työtä tämän aloitteen eteen, että sitä vielä eteenpäin ja tiedotamme valiokunnalle edistyksestä tulevina kuukausina. Kiitoksia kovasti. So, niin siis, koska voimme nyt odottaa, että konkreettinen ehdotus saadaan? Uh, commission, uh... Meidän tarkoituksemme on saada ehdotus valmiiksi. Sanotaan nyt uh, huhtikuun loppuun mennessä tai toukokuun alkuun mennessä. Sitten se välitetään neuvostolle ja tavoitteena on saada aikaan yhteispäätös ennen kesälomaa. Kuten ymmärrätte, meillä on tässä kaksinkertainen prosessi, kun saman aikaan neuvottelemme Jordania viranomaisten kanssa ja, ja samalla sitten myös neuvottelemme tuolla omasta meidän neuvoston kanssa sitten. Ja loppujen lopuksi haluamme saada aikaan tasapainoisen hyväksyttävän ehdotuksen, joka antaa tulevaisuuden näkymien pakolaisille ja työllisyysmahdollisuuksia Jordaniassa. Varmasti parlamentti tukee nopeaa menettelyä. Ehkä vähän pitäisi painostaa komissiota liikahtamaan vähän nopeammin. Arvoisa suurlähettiläs, haluaisitteko käyttää viimeisen puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Haluaisin kiittää näistä myönteisistä kommenteista. Todella tietenkin jatkamme neuvotteluja. Tämä ei ole mikään helppo, helppo harjoitus erityisesti kauppapääasioiden kanssa, mutta meillä ei ole vaihtoehtoja, olemme kumppaneita, meidän on jatkettava tätä. Haluaisin vielä palata tähän kattavan vapakauppasopimuksen esimerkki vain, kun ajatellaan EUn ja Jordanian kauppatasapainoa. Silloin kun kumppanuus esiteltiin Jordanialle, niin tarkoituksena oli auttaa Jordania. Nyt voin kertoa teille, että Jordania vie EU-hun e mm, jotain 200 miljoonaa, EU vie Jordaniaan 4 miljardia, joten näette kyllä millainen epätasapaino meillä on, koska emme ole saaneet vielä sopimuksia valmiiksi. Hyvä puheenjohtaja, mainitsitte nämä pakolaiset eh, kuninkaan pyynnöstä hallitus on pitänyt koko ajan kaikki portit ja rajat avoimina pakolaisille. Meillä on nyt kaksi miljoonaa syyrialaista, irakialaista, jemeniä, libyalaista, jesidi vierasta. En usko, että pari tuhatta tätä maata enää rikkoa, mutta todella kyseessä on turvallisuuskysymykset. Siihen nämä pakolaiset tarkistetaan. He tulevat hyvin epäilyttäviltä alueilta, jotka ovat terroristiryhmä Daeshin vallassa. Muutaman kertaan meitä on varoitettu, että Jordanian lähetetään tällaisia uinuvia soluja ja ne voisivat aloittaa terroristitoiminnot Jordanissa koska tahansa. Ehkä minun ei pitäisi sanoa tätä. Toivon, että tämä jää tähän saliin, mutta Olette varmaankin kuulleet tästä terroristijuonista äh, Jordanissa viime viikolta. Kyseessä oli pohjois jordanissa siellä suurin osa syyrialaisista ovat. Siellä on minun kaupan, kaupunkinikin sijaitsee turvallisuusjoukkomme ottivat yhteen suuren terroristisolun kanssa niin sanotusti Jumalan kiitos, yli 30 henkilöä saatiin pidätettyä, jotkut tapettiin, valitettavasti myös turvallisuusjoukon henkilöitä kuoli tai haavoittui. Ja näilläkin oli yhteyksiä henkilöihin, jotka tulivat näiltä alueilta, joten meillä on kyllä turvallisuusongelmia Jordaniassa. Thank you and all the best. Kiitos ja kaikkea hyvää teille siellä maassanne. Tähän päättyy valiokunnan kokous. Tavataan kolmelta.